Bene. Allora, mi dispiace, siamo uh, un po' ancora... No niin. Olen pahoillani siitä, että tässä joudumme vielä hieman odottelemaan muita kollegoita, mutta tänään meillä ei todellakaan ole liikaa aikaa, joten koska herra Muhammed Oselem No, Salek on nyt paikalla, niin voisimme ainakin kunnioittaa häntä ja aloittaa aikataulussa. Kuten tiedätte, esityslistalla on ensin Länsi-Saharasta käytävä keskustelu. Ja tässä korostamme erityisesti hiettäisiä tapahtumia tuolla alueella. Samoin käsittelemme Magrebin alueen vaaleja täällä panseeri vastaa niistä. Tervetuloa hänellekin. Sitten täällä on Polisario, rintaman ulkosuhteista vastaava henkilö. Kuten tiedätte, Marokon ulkoministeri tulee hänkin puhumaan tästä aiheesta, mutta vasta myöhemmässä vaiheessa kello 11 ja 11.45 välillä. Olemme erityisen tyytyväisiä, herra Osadek, siihen, että olette päässyt tulemaan tänään tänne paikalle keskustelemaan kollegoidemme kanssa. Kuten tiedätte, viime viikolla parlamentti hyväksyi päätöslauselman, joka käsittelee Länsi-Saharan tilannetta ja jossa jo otetaan tiettyihin asian kohtiin kantaa. Ja on hienoa, että voimme nyt näin käydä näkemysten vaihtoa Länsi-Saharan hiljattaisista tapahtumista. Ja voimme kuulla kaikkia asianosaisia Marokkoa, teidän järjestöönne ja kollegoita. Meillä ei ole paljonkaan aikaa, mutta tiedän, koska olen teidät jo tavannut, että olette hyvin tehokas. Joten teille annetaan nyt 10 minuuttia puheaikaa, toivottavasti pitäydytte siinä ja varmasti pystytte kertomaan tilanteesta kattavasti. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Buenos días. Kiitokset puheenjohtaja. Eh, tengo la... Niin, minä nyt aion tässä espanjaksi puhua. se on englanniksikin käänneksy, mutta ei näytä nyt täällä vielä sitä henkilöä olevan, joka jakaisi sen teille englanniksi, mutta joka tapauksessa, hyvät naiset ja herrat, on suuri ilo ja kunnia saada osallistua tähän parlamentin kokoukseen. Nyt minun valtioni hyvin vakavien tapahtumien jälkeen tuon vuoden 1991 tehdyn Polisarion kanssa tehdyn tulitauon kanssa Länsi-Sahara on Marokon miehittämä ja siellä eletään nyt äärimmäisen pelo, pelo, äärimmäisessä pelon tilassa, kun Marokon joukot ovat käsittämättömän vakavasti ja kovasti siellä nyt toimineet. Joka tapauksessa minä tulen tähän valiokunnan kokoukseen myös toiveikkaana. Toiveikkaana siitä, että nämä tapahtumat äh, Länsi-Saharassa osoittaisivat kuitenkin tällaista merkittävää hetkeä minun valtioni historiassa ja voisi sitten kompromissin hengessä Euroopan unionin tuella tuoda tähän demokraattisen ratkaisun, jotta Saharan kansa voisi omasta kohtalostaan päättää ja saada oman itsemääräämisoikeuden itse, omalle kansallensa siten kuin tapahtui Itä-Timorissa esimerkiksi. Se on myös meidän oikeutemme kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Hyvä puheenjohtaja, Hyvät naiset ja herrat, paljon kiitoksia, erityisen paljon kiitoksia teille siitä, että sain tänne tulla. Tehän varmasti kaikki jo tiedättekin, mitä on tapahtunut. Länsi-Sahara on viimeinen kolonialismin jäänne. Se tuolta vuodesta 1963 lähtien. Espanjan pää, Espanja päätti lähteä vuonna 1965 tuolta alueelta ja kansainvälinen tuomioistuin päätti silloin että minkäänlaisia laillisia siteitä ei ole olemassa että ei voitaisi tällaista itsemääräämisoikeutta antaa Sahara, Saharalle, Länsi-Saharan kansalle. Kansainvälinen tuomioistuin kielsi Marokon vaatimukset Länsi-Saharan alueeseen. Vuonna 1991 YK, YK on turvallisuusneuvosto hyväksyi tällaisen rauhansopimuksen Marokon ja Polisarion kanssa tulitauosta Länsi-Saharaa varten kansanäänestys olisi pitänyt järjestää vuonna 1992 YK on tuessa, mutta 20 vuoteen ei ole vielä tehty yhtään mitään sen järjestämiseksi. Marokko estää kovasti tiukasti juuri kansanäänestyksen järjestämisen. Ongelma tässä tapauksessa ei ole tuo äänestäjien identifiointi, vaan pikemminkin se, mikä, mitkä tulokset niistä saataisiin, jota James Baker sanoi, joka oli YK erityislähettiläs Länsi-Saharaan. Näin hän sanoi yhdessä haastattelussaan Yhdys, Yhdysvaltain eräällä televisiokanavalla. Kun Me olimme lähimpänä ongelmanratkaisua ja silloin marokkolaiset ryhtyivät asettamaan kapuloita rattaisiin äänestyksen estämiseksi. Marokko toivoo, että kansainvälinen yhteisö ajan pitkän ajan kuluessa hyväksyisi tämän laittoman miehityksen. No, Ajunin eh, tragedia on, huomautta, on osoittanut, että kansainvälinen yhteisö ei ole tämän miehityksen puolesta, eikä ole minkäänlaista yhtäkään valtiota maailmassa, joka puoltaisi Länsi-Saharan miehitystä. Saharan tasavalta on yksi eh, Afrikan unionin täysis, täysjäsenistä, tosin Marokko, to, kun taas Marokko ei ole. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Euroopan parlamentti hyväksyessään päätöslauselman 25. marraskuuta Länsi-Saharaa koskien on kertaa, kerran kerran toisensa jälkeen osoittanut toivovansa etenevän asiassa demokraattisesti. Me haluamme käyttää tätä mahdollisuutta hyväksemme, voidaksemme pyytää tätä kansanvaltaista laitosta aloittamaan uuden jakson eh, elämässämme. Ja näin 25 pitkän vuoden kuluttua voitaisiin luoda tällainen vakaa ja vauras eh, ja kestävä eh, Magrebin alue. Länsi-Saharan kansat voisivat järjestää äänestyksen niin kuin 20 vuotta sitten kansainvälinen yhteisö toivoi, ja tämä äänestys olisi sitten ensimmäinen askel ähm, toivemme toteuttamiseksi. Ymmärrän tietysti, että tämän päivän kokouksessa paljon myös sitten halutaan tietää, mitä oikeastaan tapahtui tuolla Misikissä ja Ajunissa marraskuun alkuvaiheilla ja miksi. Minä haluaisin nyt näihin kysymyksiin myös tuoda hivenen valaistusta. Tämän vuoden lokakuusta lähtien Länsi-Saharan perheet aalloittain joutuivat lähtemään miehitellyistä alue, miehitetyltä alueilta, erityisesti ajunnista leireille kaupunkien ulkopuolille. Ja tämän toimen, tästä toimesta tämä, toimi, tämä on tietysti herättänyt hirveän paljon turhautumista ja vaikeuttanut taloudellista tilannetta ja syrji, syrjinyt näitä henkilöitä ja myös Marokon poliittinen toiminta tuolla alueella on vahingoittanut kansalaisia, Länsi-Saharan kansalaisia, kun he, he ovat ikään kuin toisen luokan kansalaisia omassa, omalla maallaan. Tämä turhautuneisuus on vuosikymmenten aikana kerääntynyt ja se on kärjistynyt, koska monet joutuvat elämään erossa perheissään, hyvin monet eh, paikall- pakolaisleireillä eh, Algerian et- eh, mm, kaakkoisosissa. Moni, monet todisteet, muun muassa ilmavalokuvat, osoittavat, että kodit ja kaupat ja, hyvi, ja, mm, su, ja mm, tuhannet, tuhannet kansalaiset ovat joutuneet lähtemään ajunista ja protestoivat täten Marokon miehitystä ja se on, se, tämä rauhanomainen mielenosoitu, mielenosoitus on ärsyttänyt Marokon viranomaisia siten, että Maroko on nyt ryhtynyt vastustamaan mitä tahansa ulkopuolista läsnäoloa juuri näiden leirien läheisyydessä ja Länsi-Saharan alueella. Ja tämä se on vaikeuttanut Länsi-Saharan rauhan tasapainoa. ja myös Marokon ja YK välisten kansainvälisten sopimusten toteuttaminen on nyt tyssännyt. Ja esimerkiksi, jos nyt ajattelen tätä yhtä 14-vuotiaista poikaa, ja, joka, joutui, joka haavoittui pahasti lokakuun lopulla, ja viisi muuta nuorta, jotka heistä yksi kuoli tuossa iskussa lokakuun lopulla. Ja näin täytyisi nyt sitten Polisarion ja Marokon välillä päästä uusiin neuvotteluihin YKssa, jotta voitaisiin keskustella tuon leirin hajottamisesta marraskuun alkuvaiheilla. Me olemme joutuneet kärsimään Ajunin kaupungin rajoituksista, joita Marokon viranomaiset harjoittavat. Ja, ja, tämähän, ja kansainväliset tahot, Euroopan edustajat ja kansainvälisten järjestöjen edustajat, jotka ovat tahtoneet olla tuolla alueella. Viittaan esimerkiksi Meijeriin, jotka, ja he, heidät on lähetetty pois tuolta alueelta saksalaisia, ranskalaisia, ruotsalaisia, espanjalaisia ja monia muita edustajia on lähetetty pois tuolta alueelta. Tämä tilanne on täysin mm, käsittämätön ja täysin naurettava, eikä sitä voida hyväksyä ollenkaan. Tämä, ja, eikä marokkolaisilla nyt näytä olevan mitään keinoja kaihtamatta tyyli. Ja ja he eivät näytä kaihtavan myöskään aseellista puuttumista tähän rauhanomaiseen mielenosoituksen. Ja se sitten vaikuttaa tietysti ähm, paljon kansalaisten elämään ja se on, osa on kuollut, kadonnut tai loukkaantunut. 26. marraskuuta on julkaistu ähm, tiedot monista kidutuksista ja monista haavoittumisista, joita mielenosoittajat, joista mielenosoittajat ovat joutuneet kärsimään näissä välikohtauksissa ja yksi murhakin on tapahtunut. Ja näin Länsi-Sahara joutuu kärsimään jatkuvasti Marokon iskuista, Marokon käsittämättömistä iskuista ihmisoikeuksia vastaan maailman silmien edessä. Hyvät naiset ja herrat, monta kertaa tämä, monien vuosien aikana tämä ongelma on jätetty tyystiin syrjään ja unohduksiin ja, ka- ja ihmisoikeudet ovat ajautuneet siellä erittäin pahoiteltavaan tilaan. Euroopan unionilla on suuri vastuu ryhtyä toimimaan. Espanja on pyrkinyt toimimaan tosin menestyksettä kolonialismin jälkeisellä kaut aikana. Ranska on myös pyrkinyt tässä toimimaan, tosin valitettavasti tukenut Marokkoa YK turvallisuusneuvostossa ja näin koko ongelman ratkaisu on pitkittynyt. Euroopan unionilla on kuitenkin mahdollisuudet ryhtyä jopa nyt tänään toteuttamaan uutta strategiaa. Marokon Marokko ei ole onnistunut tuota mandaattiaan noudattamaan vuodelta 1991 kansanäänestyksen järjestämiseksi siten kuin siitä sovittiin YKssa. To- ja toiseksi Ranska toi, tu, turvaa Marokkoa ja, ja tässä valvonnassa ja, toiminta, ja toimii esimerkiksi vaalien valvonnassa ja muissa, ja se ei välitä oikeaa tietoa YKlle. Ja yhtään mistään ja ne ei näytä olevan minkäänlaista rauhanturvaus joukkoa lähetettävissä tuolle tuolle alueelle ja luonnonvaroja käytetään väärin tuolla alueella kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Ja Marokon ja unionin väliset kalastussopimukset toimivat Marokon hyväksi siten, että eurooppalaiset laivat voivat myös seilata tuolla Länsi-Saharan vesillä mm, ja, vaike- ja mm, Äh, hankaloittavat tuota tilannetta. 2011 helmikuussa kokouksessa parlamentin täytyisi osoittaa unionin omaa tuntoa ja viedä Länsi-Saharan asiaa eteenpäin. Ja Länsi-Saharaa ei voida jättää ulkopuolelle näissä luonnonvarakeskusteluissa eikä Marokolla ole mitään oikeutta toimia täten, eikä myöskään tehdä sopimuksia eh, sopimuksia kansainvälisesti ja sopimuksia meidän puolestamme, meitä vastaan, meidän luonnonvaroistamme ja kalavaroistamme. Hyvät naiset ja herrat, kuten YKssa, eh, YK turvallisuusneuvostossa sanottiin näiden 15. marraskuuta Marokon iskujen jälkeen on sanottu, että me olemme nyt tällaisessa päätöksentekovaiheessa, emme voi sitä enää vältellä. Tämä parlamentti on tehnyt työtä asian eteen ja nähnyt, mitä viime viikolla Ajunnin kaupungissa tapahtui. Ja, ja ja myös suhtaudutte huolestuneesti Marokon toimiin Länsi-Saharassa. Tosin tämä on vasta aivan alku. Me tarvitsemme askelia eteenpäin Länsi-Saharan ihmisoikeuksien toteuttamiseksi kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jotta tämä Marokon vanha politiikka ei voisi jatkaa. Euroopan unionin roolia täytyy vahvistaa tässä konfliktissa ja mikä tahansa edistymisaskel tässä asiassa, ja mitä tahansa Marokko tekeekin, niin täytyisi valvoa, että se vastaa kansa, näitä kansainvälisiä oikeuksia ja ihmisoikeuksia. Ja kolmanneksi tuo, ra, tuossa ratkaisussa Länsi-Saharan konfliktiin täytyisi muistaa, että se hyödyttäisi, ratkaisu hyödyttäisi kaikkia, koska se loisi tällaisen Magrebin vakaan alueen ja koko Välimeren vauraan ja kestävän ja vakaan alueen. Länsi-Saharan kansalaiset toivovat tätä ja hallitukseni sitä toivoo ja me toivomme kovasti tulevaisuudelta mm, paljon ja Länsi-Saharan kansalaiset haluavat tehdä rakentavaa yhteistyötä rakentavan kumppanuuden hengessä tämän talon kanssa, jotta me voimme hyvin vakaalle pohjalle rakentaa Länsi-Saharan tulevaisuuden. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin kiittää teitä vielä kertaalleen siitä, että sain tulla tähän valiokunnan kokoukseen ja olen valmis vastaamaan mihin tahansa kysymyksiin teillä mahdollisesti sitten kysymyksiä on ehkä esittää. Ja minä olen tuonut tänne myös asiakirjoja ja esitteitä tästä tilanteesta. Niitä on täällä salissa jaettavana. Saleke, älä paro. Kiitoksia. Nyt saa Franka kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan toivottaa Polisarin tämän edustajan tänne tervetulleeksi Tämä on todella yli 35 vuotta kestänyt konflikti. Ja tässä on rikottu kansainvälistä oikeutta siitä huolimatta, että YK on hyväksytty monia asia, asia koskevia päätöslauselmia. Ja haluaisin esittää teille kysymyksiä, jotka tulen toistamaan sitten, kun Marokon ulkoministeri tulee tänne. Ensinnäkin koskien Euroopan parlamentin hyväksymään päätöslauselman liittyen. Marokon viranomaiset arvioivat sen ennenaikaiseksi ja puolueelliseksi. Mitä mieltä itse olette tästä? Tiedotusvälineissä toiseksi puhutaan siitä, että ihmisoikeuksia loukataan. Ja te sanoitte, että pelkäätte, että alueella on murhattu ihmisiä. Haluaisin hieman tarkempaa tietoa kadonneista henkilöistä, tällä hetkellä vangituista henkilöistä ja siitä, kuinka moniin ihmisiin nämä tapahtumat ovat vaikuttaneet. Ja kolmanneksi Puhutte YK valvonta-mission pidentämisestä, ihmisoikeusvalvonnan pidentämisestä. Parlamenttikin on tätä pyytänyt päätöslauselmassaan. Ei, haluaisin tietää, uskotteko, että tämä voi toteutua ja mikä tilanne on YK erityislähettilään kanssa käytävien neuvotteluiden osalta samanaikaisesti. Kiitos seuraavaksi Janjes, kaksi minuuttia. Gracias, eh, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi minä haluaisin tietysti toivottaa tervetulleeksi Polisarion edustajat ja kiittää tästä tiedosta, jota saimme. Parlamentti toivoi juuri saavansa nämä tiedot ja keväisen, keväisä keskustelua teidän kanssanne, koska parlamentti on tehnyt moniakin edus, ehdotuksia tämän asian ratkaisemiseksi. Sara Frankakin sanoi, että tämä konflikti on kestänyt jo 35 vuotta ja on hyvin hankala miettiä, miten nyt voitaisiin erottaa todellisuus kuvitteellisesta, mutta haluaisin kuitenkin huomauttaa, että tuo Frankon diktatuuri, joka oli hyvinkin vahva ja tiukka silloin, kun tämä Marokon kuningas ja kunta järjesti tuon oman toimintansa mm, Länsi-Saharassa jolloin Espanja päätti olla luopua hallinnostaan tuolla Länsi-Saharassa ja on toivonut sen jälkeen voivansa vaikuttaa ja osallistua päätöksiin, jotta itsemääräämisoikeus voitaisiin määrätä. Ja se on, sitä on aina toivottu. Espanja, Espanja demokraattisten hallitustensa myötä eri puolueiden kautta on tahtonut tukea tätä kolonisoinnin purkamista tuolla alueella YK-mandaatin sisällä. Ja te juuri to, sanoitte, että Maghreb pitäisi saada vakaaksi, vauraaksi ja kestävään kehityksen tielle. Ja tämä on tärkeää asia sekä tietysti Länsi-Saharan kohtalon ja tulevaisuuden kannalta, mutta myös kaikkien kannalta. Ja tähän tarvitaan Espanjan ja muiden tukea ja humanitaarista tukea erityisesti. toiseksi, niin puheenjohtaja, kyllä minä kohta päätän ihan muutama sekunti vaan. Toinen tässä jos ajattelemme, niin tästä voi syntyä sitten juuri niitä ongelmia, että Marokon ja Algeria, Algeria välille voi, ja Länsi-Saharan välille voi tulla tästä ongelmia. Eh, Algeria ei valitettavasti ole kovin tiukasti saatu näihin neuvotteluihin mukaan. hän kiinni puheajoista. Meillä ei todellakaan ole liikaa tässä aikaa. Vaiko kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja kiitoksia, että mahdollistitte tämän keskustelun tänään. Keskustelemme varmasti myötä vaikuttaa tulevien keskusteluiden rauhoittamiseen, koska niitähän tarvitaan, jotta Länsi-Saharan ongelmaan löydettäisiin ratkaisu. Parlamentin hyväksymä päätöslauselma ei oikeastaan liittynyt niihin välikohtauksiin, joita oli todistettu vaan kyse oli siitä, että parlamentti tunnusti, ää, tunnusti sen tosiasian, että tämä on äärimmäisen tärkeä ongelma, jota emme voi yleen katsoa. Se johtuu siitä, että kansainvälistä lakia ei ole kunnioitettu ja ihmisoikeuksia Siksi olenkin yllättynyt Marokon reaktioista. Erityisen yllättynyt olen Marokon suuren yleisön reaktioista. Marokossahan demo, hyvin epädemokraattisella tavalla protestoitiin meidän päätöslauselmamme vastaan. Myös espanjalaiset poliitikot esittivät aika vakavia väitteitä, syytöksiä jopa. En voi tätä hyväksyä. Kiitän siitä, että luotatte Euroopan parlamenttiin. Uskon, että myös meidän päätöslauselmamme välitti EUn viestin teille. On erittäin tärkeää, että Euroopan unionikin osallistuu Länsi-Saharan ongelmien ratkaisuun niin, että äh, ihmiset saavat siellä itsemääräämisoikeuden. Weigel. Kiitos, Weigel. Seuraavaksi Romeva, kaksi minuuttia. Kiitos. Ensin haluan toivottaa tervetulleeksi Polisarion edustajan. On hienoa, että olette täällä olisi ollut väärin olla kutsumatta teitä. Näinä vuosina Polisario on tehnyt kaikkensa, että saataisiin sopimus, jolla Länsi-Saharan tilanne saataisiin parempaan suuntaan. tämä täytyy tunnustaa. Jotkut osapuolet ovat olleet rohkeampia kantaessaan vastuuta ja he ovat uhranneet henkilökohtaisesti enemmän kuin muut. Marokon osapuolta en tällä näe. Sitten haluaisin viitata parlamentin hyväksymään päätöslauselmaan. On valitettavaa nähdä, että ennen tätä päätöslauselmaa nähtiin tällainen kampanja, jolla haluttiin sabotoida päätöslauselman sisältöä. Ja tässä pyrittiin hyvin puolueelliseen näkemykseen. Ja neljänneksi haluan pyytää anteeksi sitä, että joudun poistumaan kalastusvaliokuntaan, jossa keskustelemme juuri Marokon kanssa tehtävästä sopimuksesta maataloustuotteiden ja kalastustuotteiden vapauttamiseksi. Se, mitä me olemme tehneet, on, että haluttaisiin todella nähdä, onko Marokolla oikeus käyttää Länsi-Saharan resursseja sillä tavalla kuin se nyt tekee. Pelkäänpä, että ei. Ja monet ovat sitä mieltä. Ja jos näin on, niin silloin olemassa olevia sopimuksia täytyisi tarkistaa. Kiitoksia, Romeva. Ja nyt Mayer, kaksi minuuttia tähän ensimmäisen kierroksen loppuun. Kiitokset. Niin, minäkin haluan kiittää Länsi-Saharan demokraattisen tasavallan edustajaa, niin maanantainakin oli tuolla Marokon joukkojen miehittämässä kaupungissa selkkauksia ja länsisaharalaisia nuoria siellä pidätettiin ja minä haluaisin saada tarkempaa tietoa tästä tapahtuneesta. Minä haluaisin myös huomauttaa, että minun parlamentin ryhmäni kovasti teitä tukee ja tahtoo välittää Länsi-Saharan kansalaisille, jotka rauhanomaisesti haluavat tätä miehitystä kestää laitonta miehitystä kestää. Tuolla jouk- näillä miehittävillä joukoilla ei ole minkäänlaista oikeutta olla tällä alueella kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Ja minä haluaisin esittää sellaisen kysymyksen, miten on mahdollista, että näin yksinkertainen asia, eli kansainvälisen oikeuden toteuttaminen vuodesta toiseen, vaan jää toteuttamatta, emmekä me siitä pysty täyttämään. Mikä teidän ajatuksenne sitten on Espanjan mm, hallituksen toimiin kun Espanjan hallitus ei ole tehnyt nyt tuota, kantanut vastuutaan tästä kolonisoinnin purkamisesta. Marokon toiminta on siis laitonta, YK on näin sanonut, ja tätä ei kuitenkaan voida välittää millekään valtiolle, esimerkiksi Espanjalle täytettäväksi. Mikä teidän näkemyksenne on siis Espanjan hallituksen toiminnasta ja roolista ylipäätään tässä konfliktissa? Minä haluaisin tämän kysymyksen kysymyksen esittää. Ja olen tietysti sitä mieltä, että parlamentin täytyisi toimia paljon tehokkaammin ja uskon, että Ashton oman toimintansa kautta puuttuu myös Länsi-Saharan tilanteeseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt puheenvuoro teille, herra Untsalak. Viisi minuuttia, jos mahdollista. Va a ser un poco difícil, señor presidente, pero tratar... Kiitokset. Niin, kiitokset näistä kaikista puheenvuoroista. Ensiksi haluaisin sanoa, että poliittiselta pohjalta katsottuna kysymys on epäoikeudenmukaisuudesta, koska länsisaharalaiset ainoastaan tahtovat kansanvaltaisesti äänestää on täysin käsittämätöntä tämän päivän maailmassa nyt nähdä tällaista tapahtuvan ja tietyissä pääkaupungeissa näin tästä käytävän keskustelua. länsi-Saharalaiset tuo, ja tuo Ajunin kaupunki, jossa nämä vakavat tapahtumat, selkkaukset tapahtuivat, niin noin on, tuo kaupunki on parinkymmenen minuutin päässä Gran Canariasta. Se on hyvin, hyvin lähellä. Se on Euroopan unionin raja-alue Tangerista. On 14 merimailia Marokon nouda, tuolta Marokon pohjoisosista tuonne Algecirsasiin ja Gibraltarille. On olemassa sopimus Marokon ja Polisarion välillä – allekirjoitettuna. Polisaario on mm, tehnyt moniakin myönnytyksiä, jotta tuo sopimus saataisiin allekirjoitettua vuonna 1991. YK jo, YK mm, joukot ovat siellä järjestämässä tätä kansanäänestystä, mutta sitä ei ole koskaan järjestetty, koska Marokko ei niin tätä halua ja Marokon kuningas vuoteen 1999 asti äh, esti tämän kansanäänestyksen järjestämisen äh, ja teki kaikkensa myös sitten voittaakseen tämän taistelun, koska hän siirsi tuhansia marokon marokolaisia näille miehitetyille alueille, tämän, jotta sitten jos kansanäänestys järjestettäisiin, niin voitaisiin vaikuttaa sen tulokseen. Mutta nykyhallitus suoraan sanoi, että tällaista äänestystä ei edes aiotakaan järjestää. Eli toivoa ei sinänsä ole. E, ja se, mitä esimerkiksi Länsi-Saharan ja Etelä-Sudanin välillä tapahtuu, on suhteellisen samanlainen ja siellä unioni muun muassa haluaa, että ne sopimukset, jotka on tehty Sudanin hallituksen ja sitten Etelän hallituksen välillä, no, toteutettaisiin ajallaan. Länsi-Saharan kohdalla sitten taas 20 vuotta turvallisuusneuvosto ei ole toiminut näin. Turvallisuusneuvostossa on jäseniä, jotka sanoivat, että no Marokko ei halua kansanäänestystä, emme järjestä mitään kansanäänestystä. Tässä tämä ongelma on. Me saraharalaiset, me emme ole Marokkoa vastaan, me olemme pieni valtio, joka haluamme elää rauhassa ja haluamme, että unioni auttaa tätä aluetta vakauteen. Magrebin alueella on ainoastaan yksi ainoa valtio, joka ei hyväksy meidän rajojamme, ja se on Marokko. Se ei hyväksy meidän rajojamme, ei Espanjan kanssa, eikä Algerian kanssa, eikä mihinkään suuntaankaan. Ja 15 vuoteen myös Mauritanian, Mauritaniankin kanssa sillä oli tämä sama ongelma. Jos Marokko ei nyt jätä tätä politiikkaansa ja tunnusta naapureidensa rajoja. Mitään rauhaa tuolle alueelle on turha odottaa. No, mitä tulevaisuuden näkymiä meillä nyt sitten on ja mitä tällainen kansainvälinen tutkinta komitea voi sitten tehdä. No, Marokkohan lähettää maastaan kaikki ihmiset, kaikki Tähän vastaan nyt sitten vasta, vastaan teidän kysymyksiinne. Eli siis kuinka monta uhria ja mitkä nämä luvut ovat nykyisellään Ajunin murhan määrät. Ihan tarkasti ei voi sanoa kertoa näitä lukuja. Ajatelkaa nyt, että tässä on tällainen siviilien leiri, siellä on sitten tuhansia, kymmeniä tuhansia kansalaisia ja sitten aamu kuudelta tämä isku tulee, kun Marokon puolelta on tullut kymmeniä tuhansia joukkoja ja avustusjoukkoja. Ja sitten tämä selkaus järjestyy, järjestetään ja kansa lähtee sieltä pakoon ja, ja monet ovat kadonneet, mutta näistä kadonneista tietysti kukaan ei tiedä, ovatko he elossa vai vain kadonneet ja sitten esimerkiksi ne lehdistön edustajat, jotka ajunissa vielä olivat, on lähetetty sieltä pois, eikä kukaan ole itse asiassa voinut tehdä mitään siellä, eikä saa voinut valvoa tätä tilannetta eikä vierailla missään, koska Marokko ei tahdo näin tapahtuvan. Se Marokon hallitus vain tappaa meidän kansalaisemme päivästä toiseen eikä mitään tapahdu. Ja sitten tästä oikeu, oikeudellisesta asemasta YK pitää Espanjaa tässä hallinnollisen tehtävän toteuttajana ja Espanjan Espanja sanoo tietysti, että se tuo nyt jo 40 vuotta sitten vetäytyi alueelta, eikä sillä ole mitään vastuuta, mutta sillä on moraalinen vastuu kansainvälisen oikeuden mukaisesti Länsi-Saharan kansaa kohtaan toimia tässä kysymyksessä oikeuksien valvojana. Eli tilanne on hyvin vakava, kuten jo kuulimme sanottavankin täällä eilen monissa kouluissa juuri Ajunissa lapset joutuivat kärsimään tällaisesta selkkauksesta, koska siellä tuhottiin kouluja ja e, näin länsisaharalaiset miehitetyillä alueilla ja Marokon, marokkolaiset ovat täysin e, kaukana toisistaan ja Euroopan unionilta toivonkin aktiivisempaa toimintaa ja toivomme e, erityisedustajaa Euroopan unionilta tälle alueelle jotta hän voisi sitten suoraan vaikuttaa tämän konfliktin ratkaisuun. Me haluamme vahvaa politiikkaa, poliittista viestiä Marokon suuntaan, koska tämä kaikki riippuu Marokosta tämän konfliktin loppuminen, päättäminen ja tämän konfliktin päättäminen vaatii kansanvaltaista Länsi-Saharan aluetta. Kiitokset, hyvät, kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Mi spiace, ma devo... Kiitoksia. Nyt minun on valitettavasti rajoitettava seuraavassa puheenvuorossa puheaika minuutin. Milloin Mons? Kiitoksia. Kiitos polisario Rintaman edustajalle siitä, että hän tuli paikalle. Kaksi yhtä kysymystä. Uskotteko, että leirin rauhanomainen purkaminen on mahdotonta? Mitä tällä leirillä on tapahtunut? Mikä teidän versionne tästä on? Te puhuitte samoin kadonneista, mutta halusin vain kysyä, kuinka monta ihmistä Marokon viranomaiset ovat murhanneet. Ja sitten tulevaisuudesta. Miten uskotte, että että YK on johdattamat neuvottelut tässä hyvin kirjassa tilanteessa tulevat etenemään. Kiitos. Seuraavaksi Parnio, minuutti. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä, että järjestitte tämän kokouksen se, että Algeriaan ulkoasiaministeri ei halunnut myönteisesti vastata teidän ehdotukseenne. Kyllähän meidän täytyy käydä dialogia myös Algerian kanssa ja ainoastaan polisariorintaman kanssa. Niin kyllä tämä on erittäin ikävä asia, niin että, koska tällä tavalla emme voi arvioida tilannetta tasapuolisesti. Mitä tapahtui Ajunissa? Itse en ole paikan päällä niin, nähnyt näitä asioita, en ole voinut mennä paikalle ja siksi haluaisinkin tietää, että minkä vuoksi Algerian taholta ei ole mahdollista puuttua asioihin. Olen myös sitä mieltä, että meidän tulisi saada vastauksia kysymykseen siihen, että miksi ei ole voitu jatkaa perhevierailuohjelmaa. Sehän on humanitaarinen ohjelma. Ja haluaisin myös esittää kysymyksen. Siis eilen illalla kuulin, että Mustafa Salman oli karkotettu Mauritaniaan polisaarion toimesta. Olen ällistynyt tästä, koska juridisesti ja humanitaarisestikaan tämä ei kyllä vastaa muun muassa Geneven yleissopimusta. Kiitoksia. Tarkennukseksi vain Algerian ulkoministeri vastasi eilen. Hän sanoi, että hän ei pääse muista sitoumuksista ja niistä johtuen paikalle, mutta kyllä hän vastasi kutsumme. Gomes, seuraavaksi minuutti. Senhor Presidente, a brutalidade do ataque exige que eh, este... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tähän hyökkäyksen liittyen mielestäni Euroopan parlamentin tulisi voida päästä paikalle Kyllä, Euroopan parlamentin valtuuskunnan tulisi päästä vierailemaan Ajunin ja selvittämään asioita, jotta voisimme tietää, mitä, Marok- mitä on tapahtunut. Marokon täytyy kertoa meille äh, vangeista, myös kuolemanuhreista, haavoittuneista. Emme voi noin vain sulkea silmiämme tältä konfliktilta, joka tapahtuu jatkuvasti Länsi-Saharassa. Se liittyy ihmisoikeustilanteeseen, siihen, että ei ole voitu antaa itsemääräämisoikeutta. Kyllä tässä on EUnkin intressiä vaakalaudalla. En puhu ainoastaan Länsi-Saharan mineraalirikkauksista tai muista resursseista. Eh, toki näiden rikkauksien täytyisi hyödyttää Länsi-Saharan ihmisiä ja Marokkoakin. Siellä on kaikenlaisia rikkauksia, mutta synergiaa puuttuu. Kyseessä on alue, jossa terroristit pääsevät toimimaan. Ja se on myös alue, jolla rekrytoidaan uusia terroristeja. Ja näin tulee tapahtumaan jatkossakin, jos suljemme silmämme tältä ongelmalta. Itä-Timor on varsinainen oppikirja on esimerkki siitä, että voidaan olla hyviä naapureita, vaikka aiemmin on ollut ongelmia. Pyytäisin kollegoita kunnioittamaan puheaikoja. Olemme jo hieman myöhässä ja Oltsallakin täytyy saada myös vastata. Benarek seuraavaksi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen, että tulitte paikalle. Tämä tilanne on erittäin monimutkainen mutta emme silti saa sulkea silmiämme siltä. On erittäin äh, dramaattista, että niin monet magrebilaiset ovat menettäneet henkensä ähm, tässä tilanteessa. Kansan itsemääräämisoikeus on äärimmäisen tärkeä asia, myöskin se, että ihmisiä ei karkoteta. Kyllä näiden henkilöiden tulisi päästä äh, omille alueilleen. Voisitteko hyväksyä jonkin muun keinon kuin kansanäänestyksen? jos tällainen olisi mahdollista. Ja jos on, niin mitkä olisivat keinot? Ja kun tiedä, tiedetään, että te puollatte rauhanomaista ja vaurasta Magrebia, niin juuri tässä, tästä valosta haluaisin kysyä teiltä tämän kysymyksen siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia olisi itsemääräys määräämisoikeudelle, jos kansanäänestys ei olisi mahdollista. Conclude gli interventi. Sitten lopuksi Panseeri, Magreben valtuuskunnan puheenjohtaja. Jos teille sopii, niin kunnioittakaa tekin puheaikaa. Kiitos. Mielestäni on tärkeää, että polisario-rintama on tänään läsnä. Mielestäni hyväksytty päätöslauselma on sellainen, että parlamentti osoittaa, että se haluaa nyt ratkaista tämän jo liian kauan kestäneen konfliktin. Me selvästi tuomitsemme nämä toimet, vaikka tarvitaan lisäponnistuksia, ja tässä todella kehotetaan löytämään oikea ratkaisu silmällä pitäen YK päätöslauselmaa. Tiedämme, mitkä valtasuhteet ovat, kuinka hankala tilanne länsi on ja tiedämme, mikä ihmisoikeustilanne on ja kuinka väärin resursseja käytetään. EU haluaa olla mukana tässä edistämässä tilannetta, mutta haluaisin kuulla teiltä, minkälaisia ehtoja tarvitaan, jotta onnistuttaisiin. Ensinnäkin täytyy pohtia nykykonfliktia alueelliselta kannalta ja Algerian täytyy olla mukana näissä pohdinnoissamme. Toiseksi kaikkien yksipuolisten toimien on loputtava ja mitään provoko- provokaatiota ei enää voida sallia. Ja kolmanneksi olen yhtä mieltä siitä, että tarvittaisiin Euroopan parlamentin valtuuskunta joka voisi käydä todella kentällä katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Toivottavasti kaikki olemme tästä yhtä mieltä. Tarvitsemme sellaisen valtuuskunnan, joka ei lähde liikkeelle ennakkoluuloisesti, vaan se täytyy todella katsoa, mikä tilanne käytännössä on. EU voisi näin toimia merkittävässä roolissa tässä konfliktissa. Kiitoksia Panseeri. Nyt vastausvuoro teille, herra Lundsalek. Viisi minuuttia, jos mahdollista. Olemme hieman myöhässä. ¿Cuáles son las... Eh, por qué, por... Niin, miksi tuo leiri tuhottiin? Niin, tässähän se ongelma onkin yksinkertaisesti. Kansa, rauhanomainen mielenosoitus, joka, joka on nyt kestänyt kuukauden ajan, sen järjestäjät ja jotka neuvottelivat kuukauden päivät Marokon kanssa tuosta leiristä. Ja sitten yhtäkkiä kuitenkin Marokko syyttää näitä henkilöitä rikollisjoukkioksi ja näin suurin osa heistä on nyt sitten soti, sota, sotilaallisen tuomioistuimen edessä kuukauden neuvottelujen jälkeen, vaikka Marokko on televisiossa ja muissa tiedotusvälineissä ilmoittanut neuvottelevansa veljeen veljeensä kanssa – veljiensä kanssa, joilla on tällaisia sosiaalisia hyväksyttäviä vaatimuksia. Ja sitten yhtäkkiä tässä on nyt täysin toisenlainen Marokko meitä vastassa. Nämä neuvottelut yksinkertaisesti tarkoittavat sen, että mistään ei käytännössä neuvotella Marokon kanssa, koska Marokko ei halua neuvotella. Se haluaa vain nyt viedä ja jyrätä oman ajatuksensa läpi. Polisario on hyväksynyt tämän nyt vaihtoehdoksi 2003 vuodesta lähtien silloin, kun Baker toi tämän ehdotuksensa mukaan tähän tähän täältä YK turvallisuusneuvostosta ja Polisario hyväksyi sen, eli emme me mitenkään vastusta tämän eh, autonomian hyväksymistä, mutta ilman sitten kaikkia YK, Marokon vaatimuksia saman, samansuuntaisesti kuin Sudanin eteläisissä osissa kansanäänestyksessä siellä äänestetään osasta Sudania. Mm-hmm ja tässä ei ole mitään järkeä nyt. Tuo kansanäänestys, jota, jonka Marokko hyväksyi vuonna 1991 eh, näiden eh, sotien jälkeen, päättää siitä, että se toimii itsenäisesti Marokon valtion sisällä ja nyt yhtäkkiä Marokko ei halua ollenkaan tehdä mitään. Me olemme siis ainoastaan nyt osallistumassa tässä työhön YK rinnalla luodaksemme vuoropuhelua näiden välille ja, vaikka, ja nyt kuitenkin osa sitten valtioista edelleenkin kaikin tai keinoin puoltaa Marokkoa. Minä vielä sitten vastaan, kun olen ollut opiskelemassa Ranskassa, jota, ja minä kovasti Ranskaa tuen ja kunnioitan Ranskan historiaa erityisesti. Algerian ministeri ei ole kuultu. Jos Algerian ministeriltä sitten jota asiaa kysytään, niin kysytään Anmaria Liotilta myös kirjettä, koska Ranska tukee Marokkoa. Minä sanon nyt tämän ihan suoraan. Algeria on tukenut Polisoria, Polisoria äh, tähän asti niin kuin Namibiassa, Svapolle ja kaikille muillekin, kaikkia muitakin vapautta, vapautusliikkeitä ja Itä-Timoria ja palestiinalaisia ja niin poispäin. Algeria on tuossa nyt Länsi-Saharan ja Algerian rajalla. Ja tämä Ranska nyt ikään kuin nyt väittää, että se ei hyväksy tätä valtiota, joka on tuon toisen valtion sisällä ja jättää ihmisoikeuskysymykset ja, itsemääräämisoikeuskysymykset täysin syrjään. Minkä takia e, kuningas ei sitten järjestänyt tuota kansanlaskua, laskua, väestölaskentaa? E, kyllä näin tehtiin. Ja sitten tuo nuo perheen tapaamiset. Tästä Marokko myös on puhunut. Marokko estää tällaiset perheen tapaamiset, vaikka sopimus on olemassa näistä vierailuista Marokon ja Länsi-Saharan välillä. Mutta Marokko estää sen to sopimuksen toteuttamisen. No, polisarion eh, No, joka tapauksessa Marokko on nyt Marokon viranomaiset tahtovat toimia toisella tavalla kuin polisarion edustajat ja Polisaarion edustajia on viety vankilaan meillähän ei minkään, me, mehän emme vastusta autonomiaa pelkästään, mutta polisarion edustajia viedään vankilaan vaikka, vain heidän oman työnsä vuoksi. Ranska ja Ranska käyttää tätä tiedustelutietoaan vastaan, meitä vastaan No ihan ensimmäisestä päivästä lähtien tässä on käyty neuvotteluja Ranskan ja Marokon välillä ja, ja Mauritaniankin eh, rajat on sitten lopulta hyväksytty. Mutta nämä perheen tapaamisongelmat edelleenkin jatkuvat ja te voitte tietysti tulla sekä parlamentin että Ranskan edustajina vierailemaan. Palisario ei vastusta sitä ollenkaan. Saatte tulla vierailulle. Kaikki eurokansanedustajat ovat ovat tervetulleita vierailemaan näillä leireillä ja Länsi-Saharan alueilla. Ja toivon, että parlamentista tullaan käymään ajunissa valtuuskuntana. Voitte tulla itse näkemään, mitä siellä tapahtuu, mitä näissä perheissä tapahtuu, miten perheiden vierailut on estetty ja niin poispäin. Ja sitten vielä niin puheenjohtaja tässä jo sanoi, että minun täytyy päättää puheenvuoroni, mutta Gomesille sanon vielä pari sanaa. Portugalia me kovasti kehumme ja ylistämme ja koska Portugali on nyt kantanut vastuuta tässä kysymyksessä. Me toivomme, että Espanja, unioni ja YK sanovat yhdellä tiukalla äänellä, että kansanäänestys täytyy järjestää mitä pikimmin ja kansanäänestyksen, kansanäänestys on ainokainen ratkaisu. täällä on esitetty minulle kysymys siitä, että jos kansanäänestystä ei sitten voidakaan järjestää. No miksi ei? Minäpä nyt kerron teille seuraavaa. Marokko on ehdottanut autonomiaa ja sanonut, että tästä järjestetään kansanäänestys. Sitten kansanäänestyksessä sanotaan, että ei sitä voidakaan yhtäkkiä järjestää, mutta sitten Marokon ehdotukset kuitenkin voidaan tuoda äänestettäväksi. Tämä on täysin käsittämätöntä ja mist, mit, mit, mikä ratkaisun tähän nyt sitten voidaan enää löytää, miten voidaan nyt taata oikeus äänestä, äänestysoikeus länsi-saharaisille. Länsi-Sahara on 85 maailman valtion tunnustama, se kuuluu Afrikan unionin järjestöön ja se on myös YK valtio ja se on hyvin suuri valtio paljon suurempi valtio kuin monet valtiot vaikkapa Tyynellä valtamerellä tai Karibianmerellä tai Euroopassa. Mm, joidenkin mielestä se on hyvin pieni valtio, mutta mitä ei sillä nyt ole niin väliä. No sitten tästä kansanäänestyksestä vielä. No anteeksi, niin puheenjohtaja nyt pyytää minua pysäyttämään, niin minäpä nyt keskeytän puheenvuoroni tähän. Olen pahoillani, että aikaa kaikkien asioiden käsittelyyn ei nyt ole. Mutta kuten tiedätte, tämä tämänpäiväinen tapaaminen teidän ja Marokon ulkoministerin kanssa. Tiedettiin, että siitä tulee tällainen ja siksi tilanne on nyt sellainen, että emme ehdi käydä keskustelua loppuun asti haluamallamme tavalla. Mutta kuulimme kuitenkin mielenkiintoisia huomioita ja arvostamista, mitä sanoitte. Toivotan teille kaikkea hyvää tulevaisuuteen. Kiitos vielä kerran siitä, että tulitte paikalle. Grazie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 Bene, grazie per eh, la velocità. No niin, kiitoksia, että poistutte nyt salista pikaisesti ne, jotka haluavat poistua. Meillä on nyt seuraava tapaaminen tässä edessämme. Ja siihen on osallistumassa Irak-suhteista vastaava valtuuskunta ja Stevenson sieltä on tulossakin juuri tänne Pallille tai tänne eteen. Kuten tiedätte, meillä on täällä, täällä paikalla Ad Melkert, eli Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Irakin erityisedustaja. Ja tämä on hyvin ajankohtainen aihe ottaen huomioon sen, mitä pari viikkoa sitten tapahtui. Irakin parlamentti vahvisti Jalal Talabanin valtion presidentiksi ja ainoastaan neljä päivää sitten herra Talabani nimitti pääministeri Al-Malikin jatkamaan hallituksen muodostajana ja johtajana. Nujejefi no Ayad al-Alawi koalitiosta johtaa parlamenttia. Hänestä tulee parlamentin puhemies. Näin hahmottuu siis maan toimielinten henkilökaavio ja tämä tavallaan antaa meille sijaa optimismiin nyt kun katsotaan, kuinka tilanne valin jälkeen kehittyy. Toivottavasti Tätä kautta Irakin toimielimet vahvistuvat, vakautuvat ja tuovat mukanaan hyvinvointia tähän kärsineeseen maahan. Irakin vakauttaminen on koko kansainväliselle yhteisölle edelleen prioriteetti. Yhdysvaltalaisjoukkojen vetä, pois vetäminen on suunniteltu ensi kesäksi ja toivomme, että mitään ylitse pääsemättömiä ongelmia ei toimielimille tässä maassa tule eteen taloudellisesti, yhteiskunnallisesti eikä poliittisesti. Kuten tiedätte, EU on mukana näissä töissä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että vuonna 2003 EU antoi yli miljardi euroa erilaisiin humanitaarisiin avustusohjelmiin maan kehittämiseksi. Euroopan panos näkyy myös tällaisessa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa, joka on solmittu Irakin hallituksen kanssa. Ja olemme saaneet myös virallisen pyynnön ja sitä, että laaditaan mietintä seasta ja Mauro vastaa siitä. Nyt ennen kuin annamme puheenvuoron ja kuuntelemme suurella mielenkiinnolla sitä, mitä haluatte meille kertoa, niin haluaisin käyttää hyväkseni tilaisuuden kunnioittaakseni teitä. Te todella toimitte hyvin hankalissa olosuhteissa ja haluatte edistää Irakin kansan hyvinvointia. Herra Melkir, jos teille sopii, niin teillä on 10 minuuttia puheaikaa. Thank you very much, uh, um, um, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia ystävällisistä sanoistanne. Haluaisin kiittää myös kaikkia kollegoita, jotka edelleenkin hyvin hankalissa oloissa tekevät työtä Irakissa – tilanteessa, jossa vähittäistä edistystä kyllä on havaittavissa, mutta takaiskujakin tapahtuu aina silloin ja tällöin. Kuitenkin Irak on tullut kehityksessään hyvin tärkeään vaiheeseen, ja minulla onkin nyt etuoikeus kertoa teille muutamia vaikutelmia, ajatuksia ja faktoja tästä asiasta. On äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni jäsenvaltioidensa kautta on jat- vahvasti mukana ja sitoutunut Irakin jälleen rakentamiseen, Irakin, normalisoitu, Irakin normalisoimiseen kansainvälisessä yhteisössä ja on mukana edistämässä alueen integraatiota ja edistää myös Euroopan ja tämän tärkeän maailmankolkan välistä vuoropuhelua, yhteistoimintaa. Muutamia huomioita siitä poliittisesta prosessista, joka on ollut merkille pantavaa tämän kuluneen vuoden aikana – Noin vuosi sitten hyväksyttiin vaalilaki. Pitkän, pitkän ja pitkittyneen prosessin jälkeen lopulta löydettiin konsensus vaalilaista. Se oli äärimmäisen tärkeä hetki, koska tämä oli ensimmäinen kerta, kun saatettiin järjestää siirtymä yhdestä valitusta hallituksesta toiseen valittuun, vaaleilla valittuun hallitukseen. ilman, että Amerikan osapuoli oli suoranaisesti mukana kuviossa. Eli tämä oli todellinen suvereeni poliittinen prosessi Irakissa. Ja se, juuri sen vuoksi vaalilain hyväksyminen oli niin merkittävää. Sen jälkeen ryhdyttiin vaalikampanjaan, joka oli avoimempi kuin koskaan aikaisemmin. Toki erilaisia välikohtauksia tapahtui, jotka oli syytä panna merkille, mutta ne eivät vaikuttaneet vaalipäivänä äänestysvilkkauteen. 62-63 prosenttia oli äänestysprosentti, aika korkea siis. Monet irakilaiset olivat tyytyväisiä mahdollisuudesta saada äänestää. Ja sen jälkeen, kun äänet oli laskettu, Sehän vei aika pitkän aikaa, mutta perustui kuitenkin asianmukaisiin prosesseihin uskottava oli tulos, jos kohta tuloksesta valitettiin ja piti laskea äänet uudestaan, ja sen vuoksi vasta toukokuun lopussa saatiin lopullinen tulos selvitettyä. Tämä oli pitkä prosessi. Sen jälkeen alkoi pitkä hallituksen muodostamisprosessi. Irakin historiassa tämä oli aivan ennennäkemätön prosessi, täysin suvereeni prosessi jälleen kerran. Sen järjestivät kaikkein tärkeimmät parlamenttiin valitut blokit. Prosessia ei ole vielä saatettu täysin loppuun jos kohta nyt näyttää siltä, että ollaan loppumetreillä. Puhun tässä kielikeskellä suuta, koska on aika vaikea ennakoida, että miten asiat lopulta lutviutuvat, mutta näyttää siltä, että nyt ollaan tämän prosessin loppumetreillä. Ja siis siltä, että tämänhetkinen Maliki, Malikia on siis pyydetty muodostamaan uusi hallitus ja näyttää todennäköiseltä, että hän jatkaa pääministerinä. Ja nyt toisaalta neuvotellaan siitä, nyt neuvotellaan niistä jäljellä olevista kysymyksistä, jotka olivat pääpuolueiden pöydällä, äh, ovat olleet marraskuusta alkaen. Näistä siis keskustellaan ja toisaalta keskustellaan ehdokkaista eri ministerien virkoihin. Monet ovat pohtineet, että minkä vuoksi meni niin pitkä aika tähän prosessiin. On selvää, että Irakin kot- kotoperäiset kehityskulut ovat estäneet maan jälleenrakentamisen eteenpäin viemistä. On pyrittävä luomaan pohja talouden kasvulle, köyhyyden torjumiselle. Tämän vuoden aikana ei olla vielä ehditty porautumaan näihin ongelmiin. Mutta lienee syytä myös arvostaa sitä, että tai ymmärtää se, että tämänkaltaiselle hallituksen muodostusprosessille ei ole mitään ennakkomallia. Ja sen vuoksi tältä pohjalta kaikkein tärkein saavutus on se, että kaikki puolueet ovat noudattaneet perustuslaillista menettelyä – niin, että lopulta saadaan uusi hallitus. Voidaan tietysti spekuloida äh, sillä, että minkälaisia eroavaisuuksia tämän uuden hallituksen ja aiemman hallituksen välillä tulee olemaan, ottaen huomioon, että melkoista jatkuvuutta on näiden kahden hallitusten välillä. Tullaan, samoja virkoja tullaan täyttämään samoilla henkilöillä, mutta voidaan myös otaksua, että että valtasuhteet muuttuvat hiukan, koska suni, sunit saavat enemmän edustusta avainpaikoille. Myös muiden tahojen osa on vankentunut, rooli on vankentunut ja otaksun, että parlamentin edustajilla tulee olemaan tiukempi rooli – hallituksen toimissa, toimiin. Ja nyt ollaan muodostamassa niin sanottua kansallista neuvostoa, joka tulee e, e, luultavasti esittämään tärkeää roolia parlamentaarisen valvonnan saralla, parempaa kuin aiempina vuosina. Mutta tämä on siis vain spekulaatiota, me vain odotamme tällaista. On vaikea vielä sanoa, mitä tasan tarkkaan tulee tapahtumaan, mikä tämän prosessin tulos tulee olemaan. Sopimus uudesta hallituksesta tulee olemaan äärimmäisen tärkeä, kun puhutaan tämänhetkisestä maan turvallisuuskysymyksestä. siihen hän täytyy puuttua. Turvallisuustilanne on tietysti parantunut verrattuna niihin mustiin vuosiin, jotka alkoivat vuonna 2006 ja jatkuivat vuoteen 2007 ja osittain myös 2008 vuoteen. Erilaisia välikohtauksia on tapahtunut, ihmisiä on kuollut ja haavoittunutkin vielä vuonna 2010kin. Tilanne ei sinään ole kauheasti muuttunut verrattuna vuoteen 2009. Tämä on huolenaihe. aihe <clears throat> Monet tarkkailijat ovat kuitenkin huomanneet, että Irakin turvallisuusjoukkojen kyvyt toimia ovat parantuneet. Tämä on tietenkin hyvin tärkeä pohja, kun halutaan valmistautua ja vuoteen 2011. Silloinhan odotusten mukaan kahdenvälinen sopimus <clears throat> Irakin ja USAn ähm, kahdenvälisen sopimuksen USA ja Irakin perust- mukaisesti USA voima- joukot tulevat vetäytymään Irakista. Erityinen huolenaihe, kun puhutaan turvallisuudesta – Erityinen kysymys, kun puhutaan turvallisuudesta, ovat vähemmistön kysymykset, muun muassa kristittyjen vähemmistöjen tilanne muun muassa Bagdadissa. Olen kiinnostuneena todennut, että on kiinnitetty huomiota näiden vähemmistöryhmien osaan täällä Euroopan parlamentissakin. Ja on erittäin tärkeää, että tekin tuette meidän toimiamme pyrkiä suojelemaan näitä, näitäkin irakkilaisia. On rohkaisevaa panna merkille, että Irakin neuvoston jäsenet ovat hekin ottaneet huomioon vähemmistöjen osan. Ja me tulemme tekemään yhteistyötä näiden tahojen kanssa, voidaksemme parantaa vähemmistöjen tilannetta ja näiden edustajien tilannetta. sitä taustaa vasten, että kaikki se, mitä on vuoden 2000 jälkeen tapahtunut, sillä on ollut suuri vaikutus. Ja tätä taustaa vasten Irakilla on edelleen suuria tarpeita talouden kasvun suhteen, ulkomaisten ja kotimaisten investointien suhteen ja myös köyhyyden torjumisessa. Noin 25 prosenttia väestöstä on köyhyyden ikeessä. En nyt tässä kohtaa aio poratua äh, näihin yksityiskohtiin, mutta toivon, että kun turvallisuustilanne paranee ja poliittinen tilanne vakautuu, niin hallitus voi äh, tuossa vaiheessa äh, viedä eteenpäin köyhyyden torjumisagendaa. Se vuosi 2011 on jo parempi. Pari huomiota YK roolista ja Euroopan unionin roolista. YKn rooli perustuu turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin, erityisesti 1770 vuodelta 2007, jossa pyydetään Irakin hallitusta suojelemaan ihmisoikeuksia, poliittisia prosesseja viemään eteenpäin ja edistämään myös ö, yhtenäistämis- ja kehityspolitiikkoja – me teemme näin, teemme yhteistyötä läheisesti parlamentin, hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, mutta minun täytyy korostaa sitä, että kun ajatellaan turvallisuusneuvoston poliittista tehtävää, niin mehän toimimme ainoastaan Irakin hallituksen pyynnöstä. Lähitulevaisuudessa tulemme keskittymään erityisesti siihen, että tuemme niitä poliittisia prosesseja, jotka toivottavasti edistävät vakautta näiden kiista-alueiden ympärillä ja sisällä. Tällä hetkellä odottelemme arabien ja kurdien yhteistoiminnan tuloksia. Pyrimme myös siihen, että Irakin ja Kuwaitin suhteet normalisoituvat. Tällä tavalla voitaisiin saattaa päätökseen ää, luku seitsemän ja sanktiot. Tällä hetkellä hän Irak edelleenkin on jo on Persianlahden sodan vaikutusten kohteena. Toivottavasti lähimenneisyydestä on opittu uusia läksyjä. Mitä tulee ihmisoikeuksiin, meillä on mahdollisuus raportoida säännöllisesti ihmisoikeustilanteesta mukaan luettuna väkivalta, ja pyrimme myös pohtimaan, kuinka voidaan päästä pois tällaisesta väkivallan kierteestä. Tässä yhteydessä me myös valvomme Ashraf-leirin tilannetta ja tapaamme säännöllisesti hallitusten edustajien kanssa niin, että voimme ylläpitää humanitaarista tai tukea humanitaarista tilannetta. Toimintamme perustuu ö, muutamiin pääperiaatteisiin, joista muistamme myös Irakin hallitusta, niin niin, että Irakin hallituksen tulee kunnioittaa näitä periaatteita. Lopuksi Euroopan unionin roolista olemme tyytyväisiä Euroopan unionin valtuuskunnan yhteistyöhön. Myös monien jäsenten kanssa on ollut hyvää yhteistyötä. Toivomme ja odotamme, että unioni jatkossakin avittaa Irakia jälleenrakentamisessa kahdenvälisen yhteistyön puitteissa. Tämä on äärimmäisen tervetullut asia. Ja uskon, että kun tarkastelemme eh, energiapolitiikkaa, intressejä, taloudellisia intressejä ja niitä intressejä, jotka liittyvät demokratian ja perustuslaillisen kehityksen arvoihin, niin kyllä Euroopan unioni on hyvä kumppani Irakille ja me odotamme hyvää yhteistyötä instituutioiden kanssa. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron kollega Stevensonille. Hän on Irak-valtuuskunnan puheenjohtaja. Kaksi minuuttia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä aloitteesta pitää tämä yhteinen kokous Melkertin kanssa. Tämä on hieno mahdollisuus meille, Irak-valtuuskunnan jäsenille, että voimme osallistua tähän kuulemiseen – Haluaisin valtuuskuntani puolesta sanoa, että mekin kunnioitamme kovasti teidän hyvää työtänne, herra Melkert. Aika koettelevissa olosuhteissa olette joutunut tekemään työtä Irakissa arvostamista kovasti. Kuten tiedätte, niin valtuuskuntamme oli asetettiin vasta helmikuussa 2008. Se oli pysyvä ad hoc-valtuuskunta mutta viime vuoden vaalien jälkeen meistä tuli täysivaltainen valtuuskunta, joka koskee Irak-suhteita. Ja tämä on osoitus siitä tavasta, jolla haluamme parantaa yhteistyöpuitteita Irakin kanssa, Irakin ja EUn välillä. Kuten puheenjohtaja jo sanoi, niin EU on investoinut yli 1,094 miljoonaa euroa Irakkiin ja me teemme näin, koska meillä on todellakin suuri intressi meilläkin siinä, että vapaus ja rauha palautuvat ja että pakolaiset, jotka miljoonin joukoin joutuivat pakenemaan, voisivat palata. Me olemme äärimmäisen huolissamme siitä, että tietyt naapurimaat edelleenkin, lähinnä Iran, puuttuvat Irakin sisäisiin asioihin ja toivottavasti tähän saadaan piste, kun uusi hallitus astuu virkaansa. Olen iloinen siitä, että mainitsitte, että YK erityisesti haluaa suojella vähemmistöjä. On kaikkien etujen mukaista – se, että uusi hallitus omaksuu tällaisen ei-lahkolaisen lähestymistavan ja suojelee kaikkia vähemmistöjä, myös kristittyjä, mutta kaikkia muitakin, jotka ovat olleet suuren paineen alla viime kuukausina. Viime viikolla, kuten ehkä tiedätte, herra Melkert, me hyväksyimme tässä parlamentissa Strasbourgissa päätöslauselman, joka koski kuoleman rangaistusta ja kristittyihin kohdistuneita hyökkäyksiä. Me tuomitsimme Tarika Siisin ja kahden muun virkamiehen kuolemantuomiot ja me tuomitsemme yksiselitteisesti kuoleman tuomio, kuoleman rangaistuksen Irakissa ja muissa maissa. Suuri jäsenten enemmistö 401 on allekirjoittanut kirjallisen julkima, julkilausuman Nasrafista, ja olen iloinen siitä, että mainitsitte tämän alkuperäisissä kommenteissanne. Olen, olemme äärimmäisen huolissamme siitä, että Asraf on jatkuvan saaron alaisena. Lääkkeitä ei ö, voida viedä leirin sairaille. Nämä eivät pääse sairaaloihin. 140 ö, kaiutinta rääkyy propagandaa leirin ympärillä. Ja tämä on kyllä psykologista kidutusta ja ihmisoikeuksien lyttäämistä. Ja me todella toivomme, että nämä ihmiset saavat kaiken mahdollisen avun. Tällä viikolla hyvä puheenjohtaja, siis vahvistamattomia huhuja siitä, että Irakin armeija ehkäpä äh, harkitsee hyökkäystä Ashran leiriin, ehkäpä vastauksena siihen, että me täällä Euroopan parlamentissa yllättäen olemme osoittaneet kiinnostusta tätä leiriä kohtaan. Toivottavasti te, herra Merkel, voitte tehdä kaikkenne voidaksenne välttää tällaisen katastrofin. Kiitoksia Stevenson. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Toivottavasti Irak esittelijä Mauro. Kiitos puheenjohtaja. No, ehkä käytän tässä vähemmänkin aikaa, koska oikeastaan kaikki aiheet on jo tuotu esille. Haluan kuitenkin käsitellä kahta asiaa yksityiskohtaisemmin, eli ensinnäkin hallitusten roolia siinä, että ne epävakauttavat Irakia. Kun katsotaan teidän edustamaan edustamaanne järjestöä ja sitä, että neljä, ainakin neljä Irakin naapurimaata ovat sellaisia, että niissä esiintyy paljon terrorismia, terrorismijärjestöjä. Niin miten kansainvälinen yhteisö tähän kaikkeen suhtautuu? Ja sitten kristityt vähemmistönä. Satoja tuhansia ihmisiä on ajettu alueelta ja tämäkin on asia, joka sekin estää maata vakautumasta. Erityisesti maan pohjoisosissa monet kristityt kylät ovat järjestäneet omia milisejään. Ja siksi kysyisinkin, onko YKlla tähänkin jokin strategia puuttu, jolla se voisit puuttua tähän asiaan. Ja mitä mieltä olette siitä, että Talabani on halunnut keskittää kaikki kristityt samaan, a, samalle alueelle, samoihin kyliin? Kiitoksia. Nyt melkein viisi minuuttia. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Stevensonia ja hänen valtuuskuntaansa siitä kiinnostuksesta, jota se on osa, osoittanut Irakin hallitusta kohtaan. On erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti osoittaa tällaista kiinnostusta jatkuvasti ja toivon, että voimme tehdä yhteistyötä kanssanne. Me olemme kyllä ottaneet vaarin kaikista niistä huolenaiheista, joita te olette ilmaisseet, erityisesti Ashraf-leirin suhteen. Tällä hetkellä me valvomme tilannetta viikoittaisin vierailuin leireille. Me keskustelemme siellä kaikkien kanssa. Myös kaikkien kanssa ja, tuo, ja näiden keskusteluiden mittaan. Me kyllä ilmaisemme huolenaiheemme, jos siihen on syytä, Asraf-yhteisön edustajien kanssa myös Bagdadissa. Me olemme myös 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa olemme valmiita olemaan yhteyksissä Asranin edustajien johdon kanssa. Ja silloin kun ilmenee haasteita, niin meille niistä kerrotaan ja me käännymme välittömästi viranomaisten puoleen, emmekä toki peittele huoliamme, jos huoliin on aihetta. Esimerkiksi täällä viitattiin näihin kovaäänisiin leirin ympärillä, ja minä olen kyllä täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että nämä kovaääniset eivät todellakaan palvele mitään järkevää tarkoitusta, ja ihan alusta alkaen olemme pyytäneet Irakin hallitusta pitämään huolen siitä, että kovaääniset poistettaisiin. Tämä on yksin monista niistä esimerkkeistä, joiden myötä pyrimme tekemään parhaamme voidaksemme edustaa niitä näkemyksiä, jotka perustuvat ihmisoikeuksien perusperiaatteisiin, joiden tulisi olla johtotähtenä tässäkin tilanteessa me pero, siis toimimme tietysti täysin humanitaariselta kantilta, mitä tulee poliittiseen, asian poliittiseen puoleen, niin Irakin hallituksella on tietenkin omat vastuunsa kannettavanaan. Ja me olemme omasta puolestamme edistäneet ö, yhteistoimintaa Irakin hallituksen ö, ja mu- muiden hallit- paketissa edustettuina olevien tahojen kanssa, jotta voisimme kansainvälisestikin löytää ratkaisun tähän tilanteeseen, joka on hyvin problemaattinen moniltakin kanteelta. Ja me olemme mitä valmiimmat jatkamaan tätä toimintaa, ja meitä kiinnostaa myös, kiinnostavat myös teidän näkemyksenne. Mauron näkökohtiin ja kommentteihin seuraava. Varmasti ymmärrätte, että YK edustajalle on hiukan hankalaa kommentoida eri jäsenvaltioiden roolia siitä, miten ne toimivat keskenään. Haluaisin nyt rajoittaa tämän vastaukseni sanomaan seuraavan. Meidän tehtävämme on edistää vuoropuhelua Irakin ja naapurimaiden kesken – mutta tietenkin rakentavalta pohjalta, mikä on toki Irakin etujen mukaista ja myös alueen etujen mukaista. Se, mitä olemme nyt huomanneet tässä tämän poliittisen prosessin mittaan, niin ei ole epäilystäkään siitä, etteikö korkealla tasollakin puheenvuoro, vuoropuhelua olisi. Monet Irakin korkean arvoiset, korkean arvoiset virkamiehet ovat vierailleet naapurimaiden pääkaupungeissa – ja ovat keskustelleet poliittisesta prosessista. Tämä voi olla osa tätä rakentavaa sitoumusta, rakentavaa vuoropuhelua, koska Irakillahan on myös historia, tällaisen rakentavan vuoropuhelun historia naapurimaiden kanssa. Ja Tietenkin naapurimaiden käyttäytyminen on määrittänyt sitä, missä Irak nyt on, ja me YK puolelta vetoamme kaikkiin naapurimaihin, jotta nämä osallistuisivat myönteiseen ja rakentavaan toimintaan niin, että voitaisiin parantaa turvallisuutta, voitaisiin torjua väkivaltaa ja edistää taloudellista yhteistyötä. Mitä kristittyjen tilanteeseen tulee, kuulimme mitä sanoitte me teemme yhteistyötä kaikkien kanssa mukaan luettuna presidentti Talabanin kanssa voidaksemme eh, toimia. Olemme myös eh, perustaneet vähemmistökomitean, joka, jossa kaikki asianosaiset voivat saada äänensä kuuluville. Olemme sitä mieltä, että teidän huolenne kyllä on otettu. Olemme yhtä mieltä teidän huoltanne kanssa. Mekin haluamme, että kristityt esittäisivät täysimittaista roolia Irakin yhteiskunnassa. Ihmisethän ovat oppineet elämään rauhanomaisesti rinnakkain vasta ihan vähän aikaa sitten, ja nyt tämä rauhanomainen rinnakkaiselo on uhattuna. Se on uha, uha, uhka kristityille, mutta myös muille. Gomez per un minuto. Gomez minuutti. Chairman, I'd like to pay tribute. Kiitos. Haluaisin kiittää teitä teidän vahvuudestanne, kun teette työtä Irakissa. Ja haluaisin esittää pari kysymystä. Ensinnäkin, onko YK, pystyykö YK edustajat omilla alueillaan liikkumaan vapaasti huolimatta ähm, näistä turvallisuusongelmista. Se, että teillä on omat tilat, niin se on erittäin tärkeä äh, asia. Ja haluaisin myös teitä kommentoimaan sitä, että onko EUn missio onnistunut edistämään ähm, instituutioiden rakentamista ja äh, oikeusvaltion toteutumista, erityisesti sisäasiaministeriön äh, edistämi, edistämis olisin kiinnostunut. Ja sitten nämä kaupalliset kysymykset. Ranskan ulkomaankauppaministeri muistaakseni pistäytyi paikalla onko tässä päässyt eteenpäin erityisesti öljyn ja agarin kaasukenttien osalta? Onko siinä saatu edistystä aikaansaada? Arlakki, minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Pari kysymystä ensinnäkin kristityistä ja kristittyjen vainosta Irakissa – Tämähän on ainoa vaino, jota tapa... Onko tämä ainoa vainottu, äh, vainottu yhteisö, jota Irakissa vainotaan, vai onko muut, muitakin yhteisöjä vainottu? Miksi tällainen lahkolainen väkivalta äh, on pullahtanut pintaan? Miksi nyt eikä aiemmin? Ja sitten maan jälleenrakentamisesta. Kansainvälistä Kansainvälisestä avusta kysymys. Emme ole tyytyväisiä siihen, miten kansainvälistä apua annetaan Afganistanille. Onko Irakissa nyt samankaltaista kuviota? Onko sielläkin erilaista korruptiota, etc. Ja sitten viimeinen kysymys. Väkivallan vähentyminen Irakissa voi, johtuuko se paremmasta poliisista? Johtuuko se siitä, että Irakin poliisia on koulutettu vai johtuuko se muista tekijöistä? Grazie onorevole Arlacchi. Onorevole Kiitos. Seuraavaksi Landsbergis minuutti. Uh, merci, president. Uh, eh, Mr. Special Representative. Hyvä edustaja. Kysymykseni liittyy YK. :hon. Euroopan parlamentti on juuri hyväksynyt julkilausuman Ashraf-leiristä. Se on pyytänyt YKta eh, suojelemaan näitä tuhansia ihmisiä jotka ovat saarettuina myös naisia ja lapsia. Nämä tulisi tunnustaa suojelua tarvitseviksi ihmisiksi. Hehän ovat joutuneet kärsimään kaikenlaista uhkaa myös näiden kovaäänisten kautta tulevaa psykologista terroria. Ja myös fy- fysiologisia hyökkäyksiä on tapahtunut kidnappauksia ja tappojakin. Amerikkalaiset ovat lähteneet huolimatta huolimatta tehdyistä sopimuksista suojella näitä ihmisiä. Irakit edelleenkin vastustavat näitä tahoja, mutta nyt tulisi esittää kysymys YK luotettavuudesta. Jos YK ei toimi tehokkaasti, niin kaikki muukin kompromettoitui. Mitä YK aikoo tehdä, jotta voitaisiin välttää tragedia, ja joka johtaisi myös YK nöyrytykseen. Kyllä Irakin hallitustakin tulisi varoittaa tekopyhyydestä. mitä te voitte tehdä YKssa? un minuto, Kiitos. Seuraavaksi Boskurt minuutti. Dank u wel, voorzitter. Uh, welkom, meneer. Kiitos, puheenjohtaja. Herra Melkert, hyvät valiokunnan jäsenet. Haluaisin esittää kaksi kysymystä. Te puhuitte jo paljon kristittyjen tilanteesta ja sanoitte, että vaalit sujuivat hyvin, ja demokratia suojelee nyt vähemmistöjä, sekä kristittyjä että muita sellaisia vähemmistöjä, jotka ovat tulleet pakoon Irakiin. Kuinka uusi hallitus nyt toimii? Nyt on varmasti puhuttu uuden hallituksen muodostamisesta. Ja toiseksi turvallisuudesta, turvapaikkapolitiikasta. Sanoitte, että tilanne on nyt entistä turvallisempi Irakissa, mutta ei kuitenkaan vielä täysin turvallinen. Vidal Quadras. Kiitos. Seuraavaksi Vidal Quadras minuutti. Señor presidente. Niin, puheenjohtaja. Kiitokset Melkerille siitä, että saavuitte tähän valiokuntaan aivan oikeaan aikaan. Toivomme teille suu, mitä parhainta menestystä toimissanne Irakissa. Haluaisin puuttua hyvin tarkasti yhteen asiaan, jonka muutamat muut kollegat ottivat jo esille, erityisesti pakolaisleirit Ashrafissa. Näinä aikoina, herra Melkert, Ashrafin tilanne on äärimmäisen vaikea. Sinne ei saa lääkkeitä ja ruokaa, eikä syöpäsairaat pääse sieltä hoitoon ja ihmisiä kidutetaan kovaäänisin ja muin keinoin ja eduskansanedustajat, lakimiehet, perheenjäsenet eivät pääse siellä vierailemaan täysin päinvastoin kuin humanitaariset säännöt sanovat ja joita Irakin hallitus lupasi taata saadessaan tämän koalitiovaltuuden. Ja me toivottavasti tietää Melkeriltä, mitä hän, mieltä hän on, koska muutamissa päivissä saattaa tapahtua paljon pahempaa kuin viime kesänä, kun 11 ihmistä kuoli ja 36 ihmistä otettiin vangeiksi ja siellä oli lukuisia haavoittuvia. Jos tällainen toinen tapahtuu, niin se on suoranainen kansanmurha ja minä toivon, että, tai joukkomurha ja minä toivon, että sinne nyt saataisiin pysyvä tarkkailijaryhmä, joka toimisi sitten koalition joukkojen turva, turvaamana, jotta tällaiset hyvin vakavat joukkomurhat ja teurastukset voitaisiin välttää. Meijer. Kiitos sitten Meijer minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän, että Merkel on paikalla. Hän ei nyt varmaankaan näe minua sieltä. No, halusin kuitenkin kiittää häntä siitä roolista, joka YKlla on ollut. Nyt on ollut kahdeksan kuukautta odotusta. Ja nyt on Alma Liki on vihdoin saanut mandaatin muodostaa hallituksen ja näyttää siltä, että hallitus voidaan saada joulukuun aikana. Ja ensin haluaisin kysyä, onko tämänkaltainen libanonilaismalli hallituksen muodostamisessa, siis etnisesti ja muuten, niin onko tämä teistä kaikkein sopivin malli hallituksen muodostamisen? Sitten toinen kysymyksen liittyy liittyy kansainvälisen punaisen ristin rooliin. Humanitaarinen tilanne on edelleen siviiliväestön osalta hyvin heikko. Ja sitten lopuksi minua yllätti se, että Elma Liki on jo tavallaan mennyt miehitysvallan kanssa tehtyä sopimusta pidemmälle. Oletteko te sitä mieltä, että miehitysvaltiot voisivat jo poistua alueelta? Kiitoksia. Nyt teillä on 10 minuuttia aikaa vastata. Herra Melkert. Uh, thank you very much. Um, let me, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan näihin viimeisiin kohtiin en voi kommentoida. En voi kommentoida, mitä pääministeri on kommentoinut itse se on hänen vastuukysymyksensä. Mitä tulee yleisesti humanitaariseen tilanteeseen, on tärkeää tehdä ero maan eri osien välillä. Eroja vallitsee esimerkiksi pohjoisen osaan Kurdistanin alueen välillä ja muiden alueiden välillä, jotka ovat yleisesti ottaen turvallisia, vaikka joskus välikohtauksia tapahtuukin. Ja sitten on alueita, joilla tapahtuu enemmän välikohtauksia jopa päivittäin muun muassa Bagdadin alueella. Joten keskiarvo on varmasti, siis väkivaltatapausten keskiarvo on laskenut näihin pimeisiin aikoihin verrattuna. Yleisesti ottaen ei voida sanoa, että Irak on kaikkialla turvaton. Kaikki Irakin alueet ovat turvattomia, mutta on vaikea arvioida, millainen tilanne missäkin on, mukaan luettuna niiden pakolaisten osalta, jotka palaavat kotisijoilleen. Tapauskohtaisesti pitää näitä tilanteita tarkastella. Se on kaikkein järkevin tapa arvioida pakolaisten tilannetta ja ylipäänsä kotisijoiltaan siirtymään, siirtymään joutuneiden ihmisten tilannetta. Tämä on edelleen suuri ongelma maassa. Olisin aika varovainen ennen kuin lähtisin vertailemaan po- Irakin poliittisia kehityskulkuja muun vaikkapa Libanonin kanssa. Ymmärrän kyllä, miksi kysymys esitettiin, mutta Irakin poliittisen eh, tilanteen piirteet ovat hyvin sui generis-tyyppisiä. Niitä tulisi arvioida omin niiden omien ehtojen mukaisesti. Ja sitä paitsi olemme hyvin varhaisissa vaiheissa vasta, kun teemme työtä perustuslain pohjalta, enkä edes vielä tiedä, mikä tulee hallituksen muodostamisprosessinkaan tulos olemaan. Aika paljon tässä on ennustamisesta kyse. Aika näyttää, mitä tulee tapahtumaan. Haluaisin kiittää varapuheenjohtaja Vidal Quadrasia hänen väsymättömästä toiminnastaan. Hän on jatkuvasti puuttunut tärkeisiin asioihin ja voin vakuuttaa häntä siitä, että kaikki raportit, merkit ja pyynnöt, vaatimukset teidän puoleltanne, kollegoidenne puolelta otetaan hyvin vakavasti aina, koska me pidämme teidänkin ähm, työtänne yhtenä valvo, sen valvontatyön lähteenä, jota teemme. Kuuntelin tässä, mitä Landsbergis puhui. YK avustusmission tehtävästä Irakissa. No toki meidän mahdollisuutemme ovat rajalliset. Tietysti yleiset he, ihmisoikeusinstrumentit ovat meilläkin ohjenuorana. Me teemme yhteistyötä ihmisoikeuksien korkean komission kanssa. Sillä on paljon proaktiivisempi mandaatti. Se voi paremmin, aktiivisemmin puuttua ihmisoikeusrikkomuksiin. Ja me olemme myös jatkuvasti tekemisissä Irakin hallituksen ja Irakin parlamentin kanssa. Ja haluaisin tähdentää, että tässä ei ole kyse ainoastaan kansainvälisistä huolenaiheista. Kyllä Irakissakin puhutaan näistä asioista, eikä minua yllättäisi se, jos uudessa hallituksen, hallitusmuodostelmassa, joka tulee olemaan laaja-alaisempi kuin aiemmin, ja, se tulee varmasti, ja kun meillä tulee olemaan pontevampi irakilainen parlamentti, niin kyllä nämä ovat omiaan viemään ihmisoikeuskysymyksiä eteenpäin. Me olemme sitä mieltä, että myös Irakin ulkopuolella tulisi lähteä siitä, että näin tulisi olla. Meidän tulisi kunnioittaa Irakin omia instituutioita, mutta toki meillä kaikilla on myös kollektiivinen vastuumme tehdä työtä niiden ihmisoikeusperiaatteiden valossa, jotka meitä ohjaavat universaalisti. Ja siksi meillä on tämä valvontamissio, joka mahdollistaa sen, että voimme tehdä yhteistyötä irakilaisten kanssa – sen perusteella, mitä näemme ja mitä hu- huomioimme ja mihin meidän mielestämme tulee kiinnittää huomiota. Mutta loppukädessä Irakin hallituksen ja viranomaisten vastuuna on toimia. Ja näitä instituutioita täytyy kunnioittaa niin kauan ainakin kuin ne kunnioittavat universaalisti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia ja humanitaarisia periaatteita. En voi tietenkään alkaa arvailla, mitä uusi hallitus aikoo tehdä vähemmistöjen suojelemiseksi. Voin vain huomauttaa, että kaikki poliittiset johtajat ovat yhdessä tuominneet hyökkäyksen katolista kirkkoa kohtaan vastaan lokakuussa. Ja näyttäisi olevan sellainen tunnelma vallalla, että että tulevaisuudessa Irakissa halutaan kunnioittaa kaikkia taustasta huolimatta, uskonnosta huolimatta. Mutta toki on totta, että Irakissa paljon on tapahtunut viime vuosina. Ja valitettavasti tapahtumat olleet, ovat kirvoittaneet niitä, jotka ovat halunneet omaksua lahkolaismaisemman lähestymistavan taikka ovat halunneet lahkointressejä viedä eteenpäin. Ja tämä nyt liittyy maan pitkään historiaan. Tapaan jatkuvasti ihmisiä, jotka sanovat, että aiemmin emme välittäneet tai emme edes tienneet siitä, mikä ihmisen tausta oli. Nyt usein siihen asiaan kiinnitetään enemmän huomiota ja kansainvälisen yhteis- yhteisön täytyy äh, viedä eteenpäin rakentavia voimia Irakissa, jotta ongelmat voidaan välttää. En tiedä, mikä tilanne EUn ö, tiloissa tällä hetkellä on, mutta yleensä ne kansainväliset yhteisöt, jotka toimivat kansainvälisillä vyöhykkeillä, niin tarvitsevat merkittävänkin määrän turvaa ja suojelua. Toivon, että tämä tarve pienenee ajan oloon olen tyytyväinen EUn ö, mukanaoloon Juslex-toiminnassa ja toivon, että uudellekin hallitukselle tämä tulee olemaan prioriteetti. Se, että oikeusvaltion periaatteita vahvistetaan, on kyllä kaikkein tärkein raaka-aine, kun halutaan tällaisen vakaan valtion reseptiä noudattaa. No, kauppa. Moni asia on riippuvainen öljyinfrastruktuurista investoinneista. Myös kiinteistö- ja matkailuinfrastruktuuriin on investoitu, mutta kaiken kaikkiaan Irakin talouden monimuotoistaminen on asia, johon on kiinnitettävä huomiota. Kansainvälinen apu, jos nyt verrataan apua Afganistanille annettavaan apuun, no Irakin, Irak on ihan eri maa, maata. Kansainvälistä apua on annettu humanitaarisia tarkoitusperiä varten. Jos verrataan USAn panosta muihin panoksiin, niin kyllä panokset ovat nyt pienempiä kuin Afganistanissa. Tällä hetkellä me arvioimme sitä, että minkälaista varainkäyttö on ollut humanitaarisiin tarkoitusperiin. Tämä toistaiseksi 1,3 miljardia dollaria on varainkäyttö ollut. Korruptiotakin tietenkin on tapahtunut. Eli kaiken kaikkiaan investoinnit oikeusvaltion toteuttamiseen olisivat omiaan parantamaan tilannetta – ja sitten ihan lopuksi, hyvä puheenjohtaja, väkivallan vähentä, väheneminen ja Irakin poliisin rooli tässä, mikä se on. No uskon, että kaiken kaikkiaan Irakin poliisin ja poliisin rooli on parantunut, mutta tietysti tilanne riippuu siitä, että missä nämä poliisit toimivat ja millaisissa, millaisia toimia toteuttavat. Paljon vielä tarvitaan. Esimerkiksi poliisin koulutukseen tulisi panostaa. Ja tässäkin kohtaa olen tyytyväinen EUn jäsenvaltioiden antamaan tukeen Irakille. Poliisin kouluttaminen on hyvin tehokas tapa vakauttamaan tilannetta ja luomaan normaali maa, maa, jossa ihmiset voivat elää vapaasti, jossa investoijat voivat investoida ja jossa talouden kasvu ja köyhyyden torjuminen tulevat olemaan huomispäivän agendalla. Emme ole vielä si- siihen saakka päässeet, koska turvallisuus on, turvallisuusriskejä on ollut, mutta meillä on syytä olla varovaisen optimistisia, jos kohta kansainvälinen läsnäolo tulee olemaan äärimmäisen tärkeää, jotta tämä optimismi toteutuu. Kiitos. Eh, Merkete. Kiitoksia kovasti, herra Melkert. Tämä oli hyvin hyödyllinen kohtaaminen. Kiitos vielä kerran siitä, että tulitte paikalle. Ja varmasti voimme jatkossa järjestää muita tapaamisia, pikaisiin tapaamisiin. Cari colleghi, oggi continuiamo il dibattito sui recenti avvenimenti. No niin, hyvät kollegat, nyt jatkamme. Olemme käsitelleet jo Länsi-Saharan tilannetta. Kuulimme Polisario rintaman edustaja Ulsalekia ja sen jälkeen tai siis nyt meillä on mahdollisuus kuulla henkilökohtaisesti Marokon ulkoministeriä, herra Fassi vihriä, joka on ystävällisesti vastaanottanut kutsumme tulla keskustelemaan tästä hyvin arkaluontoisesta aiheesta. Kuten tiedätte, hyvä ministeri, viime viikolla parlamentti hyväksyi Länsi-Saharan tilannetta koskevan päätöslauselman. Ja tiedän, että tämä aihe on hämmentänyt maatanne huomattavasti. Haluan kuitenkin tarkentaa, että Tämä päätöslauselma ei syntynyt mitenkään yhden kansallisen valtuuskunnan ajatuksesta, vaan tässä on ollut mukana eri jäsenvaltioita ja poliittisia puolueryhmiä. Kaikkien meidän edustajana olen sekä henkilökohtaisesti että nyt julkisesti Minun tehtäväni on siis se, että minun täytyy pahoitella sitä, että tässä viime aikaisessa tapahtumissa, josta tänäänkin keskustelemme, on menetetty ihmishenkiä. Ja haluaisin esittää, hyvä ministeri, kaikille perheille, uhrien perheille surun valittelut. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa ja varmasti pystytte puhumaan kymmenen minuuttia niin, että kollegoilla on sitten mahdollisimman laajasti aikaa kommentoida. Odotamme mielenkiinnolla, mitä tuleman pitää. Merci, monsieur le président. Kiitokset, puheenjohtaja. Mesdames et messieurs les honorables députés. Hyvät eurokansanedustajat, minulle on todella suuri kunnia saada tämän aamulla olla täällä kokouksessanne keskustelemassa näistä asioista. Kiitän valiokunnan puheenjohtajaa siitä, että minut tänne olette kutsunut. Kiitos, kun olette minut tänne kutsunut keskustelemaan, kuulemaan ja vastaamaan kysymyksiin ja kirjaamaan ylös teidän ajatuksianne ja arvioitanne Länsi-Saharan, niin, sanottu, niin sanotun Länsi-Saharan kysymyksestä. Ja minulla on nyt tässä yleisesitykseeni 10 minuuttia aikaa. Minä haluaisin uudemman kerran huomauttaa, että Marokon sitoumus ja suhteet Euroopan unioniin on hyvin strateginen kysymys ja tärkeä kysymys ja yhteydessä poliittisten marokkolaisten voimien sekä suoraa tuolta äärioikeistosta, äärivasemmistosta ovat halunneet tehdä työtä yhdessä, koska mitä enemmän me unionin kanssa arvoja ja sääntöjä pystymme jakamaan, sitä paremmin Marokko niin pääsee eteenpäin. Ja tämän, tähän näihin sitoumuksiin Marokko on halunnut ryhtyä. Emme siis vastavuoroista, vastavuoroisia sitoumuksia halua kieltää, koska me olemme eurooppalaisen naapuruuspolitiikan välimerikysymyksissä johtohahmona ja meille tärkeimpänä kysymyksenä juuri nämä ovat ja me haluamme sitoutua tähän Euroopan unionin työhön. Naapuruuspolitiikka on meille ulkopolitiikassamme pikemminkin oikotie politiikassamme ei mikä eikä mikään este eteenpäin menemiselle. Tätä, tämä on Marokon hyväksymä tie ja siitä pidetään kovasti Marokossa. Ja nyt sitten halutaan ryhtyä tekemään tätä muutostyötä poliittisella tasolla. Me olemme jo tätä osoittaneet osallistumalla rauhanturvahankkeisiin, joita unioni on harjoittanut eteläis, eteläisen tu, tu, seitsemässä valtiossa, muun muassa Bosnia-Herzegovinassa. Ja me olemme olleet myös ensimmäisinä, ensimmäisiä ihmisoikeuksien alivaliokuntaa kysymyksissä Euroopan unionin kanssa ja me olemme ensimmäisiä, jotka ovat osallistuneet eh, sekä hallituksen puolelta että muista, että kansalaisjärjestöjen puolelta näihin kokouksiin. Eli tämä on nyt se Marokko, joka kehittyy, muuttuu ja menee eteenpäin ja meille tämä suhde Eurooppaan joka valitettavasti on eh, oman, omalla alueellamme törmännyt tiettyihin ongelmiin Magrebissa, vaikka me toivomme avoimesti Afrikan yhteisöllisyyttä. Algeriaan, Algerialle, Algerian kanssa meillä on ongelmia syistä, joita en aina pysty käsittämään, ja meillä on monenlaisia strategisiakin ero, eroavaisuuksia muutamissa kysymyksissä. Joka tapauksessa me elämme hyvin hankalassa asiassa tuo Sahora, Saharan, Sahalin alueella ja Mauritanian kanssa, Nigerian kanssa, Malin kanssa, Gambian kanssa, Guinea-Bissaun kanssa on vaikeaa kehitystä käynnissä ja näihin asioihin me tietysti puutun. No sitten tämä Saharan kysymys. Sahara-asiaan minä haluan tässä nyt puuttua ja olen tuonut teille tästä myös asiakirja-aineistoa käsiteltäväksenne. Siellä kerrotaan taustoista ja vastataan useihin yleisiin kysymyksiin, joten en puutu niihin sen enempää. Ainoastaan muistuttaisin, että Marokko on kolonisoituu aika erityisellä tavalla pohjoinen Espanjassa ja etelässä ja Ranska siinä keskellä ja Tangerissa sitten kaikki hallinto, kolonialismin aikainen hallinto oli. Eli tämä oli, on taustana meidän, suvereen, meidän itsemääräämisoikeudellemme, ja, joka on saavutettu asteittain, ja, ja Saharan alue, joka ei ole ainoastaan juuri tuo alue, josta täällä puhutaan, vaan oli myös muita alueita Espanjan hallinnon alla, jotka me olemme saaneet valtiomme piiriin ja jotka toimivat ovat laillisesti valtiomme alueella vuodesta 1958 Espanjan kanssa tehdystä sopimuksen kanssa ja 69 on tehty toinen sopimus ja vielä tuo 65 vuonna tehty sopimus. Vuonna 60 YK on turvallisuusneuvosto on pyytänyt Espanjalta suoraa tekemään, neuvottelemaan suoraa tästä Länsi-Saharasta e, YK on päätöksen pohjalta, siis näin on toimittu. Tuolloin Espanjan hallitus tahtoi tähän työhön ryhtyä ja tuo Nisidin alue on liitettykin, mutta, mutta maailman tilanne muuttui ja Magrebin tilanne muuttui ja kehittyi tuolloin kovasti Algerian ja Marokon väliseksi kilpajuoksuksi Sahara-asioissa. Ja jo vaikka sinänsä liittyvättä tuohon Espanjan kolonialisointiin. Polisario syntyi, Polisarioliike syntyi Libyan hallituksen aloitteesta ja Algeriakin siihen sitten suoraan osallistui juuri tässä maailman, muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa ja, ja he vievät eteenpäin tätä saharala, saharalaisten legitiimiä oikeutta. E, ja o, tässä ei ole minkäänlaista e, kansanvaltaista oikeutusta Polisariolle toimia niin kuin se on pitkään toiminut. Länsi-Saharalaiset e, elävät omaa marokkolaisuuttaan täysissä sosiaalisissa ja taloudellisissa oikeuksissa. Polisario ei YKkaan mielestä ole mikään vapautusliike. Se on, käy neuvotteluja Marokkojen kanssa ikään kuin eräänä eh, näyttelijänä ja pyrkii löytämään poliittisia lopullisia ratkaisuja tähän kysymykseen. Marokko on yrittänyt vastata tähän kysymykseen vuonna 2004, kun YK ja kaikki sitä edu, siellä edustetut valtiot toivoivat, että nyt ryhdyttäisiin aloitteeseen ehdotuksen aikaansaamiseksi konkreettisella tasolla, ja Marokko on tällaisen ehdotuksen tehnyt, ja me olemme tyytyväisiä tähän ehdotukseen. Me olemme tehneet aivan yksinkertaiseen aloitteen, eli neuvotteluja ei lopetettaisi. Tämä vastaa kansainvälistä lainsäädäntöä ja kansainvälistä tasa-arvolainsäädäntöä, ja se oli tällainen välitysratkaisu poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Siitä päivästä lähtien, siis siitä päivästä lähtien, kun me tämän veimme YK turvallisuusneuvostoon, niin YK turvallisuusneuvosto pohjautui näihin faktoihin, jotka osoittavat tämän aloitteen laillisuuden ja oikeudellisuuden valitettavasti alusta lähtien. Sitä on tosin murjottu. Algerian ministeri sanoi, että tämä koko aloite oli kuolleena syntynyt ajatus ja polisario on sen myös suoraan siirtänyt syrjään tämän Marokon ehdotuksen. Nämä ovat meidän mielestämme vääriä väitteitä, millä tämä aloite on heitetty romukoppaan. Ja siitä päivästä lähtien, kun olemme tämän aloitteen tuoneet käsitellyksi ja kun se eh, tuli keskusteltavaksi, mutta jäi sitten täysin tuohon tuettu, maksuttomaksi täysin tuetta kansainvälisellä tasolla, vaikka se oli julkinen ehdotus, tällainen selvä strategia, niin hyväksyttiin sitten tämä oma strategia eh, ja se vuodesta 2007 on ollut voimassa ja tämä strategia koskettelee kolmea eri asiakohtaa. Ensiksi kyse on siitä, että rohkaistaisiin tällaisten järjestäytyneiden aloitteiden kautta edistää ihmisoikeuksia ja toiseksi sitten puhutaan tästä Saharan luonnonvarojen käytöstä järkevällä tavalla ja sitten siitä, että Sahara on jo olemassa oleva mm, valtio ja sitä miehitetään. Ja tämä, nämä kaikki liittyvät siihen toimintasuunnitelmaan, jota tuosta päivästä lähtien eh, on noudatettu ja me olemme pyrkineet eh, erityistoimin osallistumaan neuvotteluissa, vaikka tällaista propagandaa onkin harjoitettu. Me olemme toimineet, pyrkineet kuitenkin toimimaan ja vastaamaan niihin tavoitteisiin ja haasteisiin, joita meillä on. No, se mitä Ajunissa äskettäin tapahtui, mitä marokkolaisille siis tapahtui, niin tässä täytyy huomata, minun täytyy tätä selvit, esittää siis siitä, että me, me, meidän täytyy pyrkiä tämän kehittymisen, tämän, estämään tämä kehitys me toimimme nyt tässä ylpeästi ja tiukasti. Me tahtoisimme tämän leirin sulkea. Polisario väittää toista polisario, sieltä puutui ruokaa ja niin poispäin, ja sitten siis vaikka sinne 600 000 autoa pääsi päivittäin kulkemaan, eli ei se ole suljettu kaupunki, vaikka polisario ja Algeria näin väittävätkin. Ja leiriä, leiri on tyhjennetty rauhanomaisin keinoin, enkä ollenkaan usko, että missään eurooppalaisessa kansanvaltaisessa valtiossa olisi voitu toimia niin rauhanomaisesti kuin siellä siellä. Marokon poliisi huom, on, Marokon poliisi ja siellä poliisit huomauttavat, että siellä ei kukaan siviili kuollut eikä milloinkaan voida ryhtyä puhumaan joukkomurhasta tässä tapauksessa. Tämä operaatio on, tämä on nyt varmaa, eli mitään väkivaltaa meidän Marokko ei ole harjoittanut, vaan, vaan toisin päin pikemminkin. Sieltä tuli Molotovin koktaaleita ja muita Marokon poliiseja vastaan, eikä päin. Nyt unohdetaan kuitenkin se, mitä on aikaisemmin sanottu, ja pyy pyritään nyt saamaan meidät kiinni siitä tilanteesta, mikä oli tuo, mikä meidän alkuperäinen ajatuksemme ei ollut. No en nyt käy tässä yksityiskohtiin, koska puheenjohtaja tässä juuri jo muistuttikin, että minä olen jo ylittänyt puheaikani, mutta olen täällä joka tapauksessa valmiina, valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne ja, ja puuttumaan tähän asiaan. Kiitoksia, herra ministeri. Nyt Meillä on vain vähän aikaa käytössämme ja puheenvuoropyyntöjä on 20, joten pyytäisin teitä puhumaan korkeintaan minuutin kukin. Salafranka minuutti. Kiitoksia. Haluan toivottaa tervetulleeksi herra ministerin EPP-nimissä. Te, tai Marokko on pitänyt tätä parlamentin päätöslauselmaa liian pikaisena ja epäreiluna, mutta me pidämme epäreiluna ja pikaisena teidän toimijanne. 28. marraskuuta olen täällä, hyvä ministeri. Niin, sanoitte näistä tapahtumista, että ketään viatonta ei kidutettu. Tämän voisi tulkita siten, että ihmiset, jo, ihmisiä, jotka eivät ole sitten vihattomia, äh, syyttömiä, niin äh, heitä olisi kidutettu. Ja sitten eräs artikkelissa sanottiin, että 133 vankia, jotka olivat viisi päivää vangittuina ja kadot, kadonneina, niin heitä pakotettiin juomaan omaan virtsansa – onko teistä oikein, että silloin jos emme pidä jostakin äh, lehdistön edustajasta ja siitä, kuinka hän kirjoittaa, niin hän pitää karkoittaa maasta. Teillä on mandaatti ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, lehdistön vapaudesta, ilmaisun vapaudesta, mutta niitä ei kunnioiteta. Ne ovat äh, kumppanuussopimuksen keskiössä. Ja eurooppalaisten edustajana voin sanoa, että emme voi eikä meidän pidä hyväksyä tällaisia toimia. Kiitoksia. Seuraavaksi Gomes, minuutti. Minister, eh, monsieur ministre. Hyvä ministeri, meidän mielestämme Marokon täytyy ottaa ne huomioon ihmiset, jotka on pidätetty, joita on haavoitettu, jotka ovat kadonneet näiden eh, brutaalien eh, hyökkäysten mittaan leireillä. Läntisten tiedustelutietojen perusteella 500 tai 600kin ihmistä on voinut kuolla – haluan, että tämän parlamentin jäsenet ja lehdistön jäsenet pääsevät ajuniin. Haluan teidän vakuutuksenne siitä, että minä itse voin mennä ajuniin puhumaan vapaasti ihmisten kanssa ja saamaan tietoa siitä, mitä tapahtuu. Ja pyytäisin, kysyisin teiltä, ministeri, jos te keskustelette polisaarion kanssa YK puitteissa, miksi te nyt täällä yritätte voitte delegitimoida oman vuoropuhekumppaninne? Neits uh, Monsieur le ministre, uh, mon groupe poli. Hyvä ministeri, minun poliittinen ryhmäni on allekirjoittanut yhdessä tämän asiakirjan, joka parlamentissa on laadittu. En ole täysin samaa mieltä kaikessa siinä, siitä, mitä tuossa päätöslauselmassa sanottiin, mutta se kuitenkin on virallinen suvereenin laitoksen teksti. Ja te olette jo, teillä tietysti on oikeus omaan mielipiteeseen tässä asiassa, mutta kuitenkin mielestäni tämän tekstin legitiimisyys on selvä. Tässä nyt kysymykseen esittäisin seuraavassa muodossa, eli tämä leiri, josta joka on Ajunin ulkopuolella ollut. Ja ne ihmiset, jotka siellä olivat, poliittisista, sosiaalisista ja taloudellisista syistä, eli he menivät, olivat siellä työn vuoksi. Ja heille olisi annettu lupauksia. Tosin te väitätte, enkä epäilekään sitä, että Ajunnin alue on hyvin kovasti taloudellisesti kehittynyt, mutta ehkä mahdollisesti voisitte nyt selostaa sitten tätä tilannetta vähän tarkemmin, eli mitä teidän hallituksenne on nyt nähnyt, pitänyt nyt puheenvuoro keskeytettiin. Romeva minuutti. Kiitoksia, ministeri. Niin, ensinnäkin olin shokkeerattu, kun kuulin, että äh, marokolaiset ovat kohdanneet väkivaltaa. Voitteko kertoa, että missä nämä kymmenet kadonneet henkilöt ovat tällä hetkellä ja toiseksi? Oletteko te tietoinen siitä, että Euroopan parlamentin päätöslauselma on sellainen, että kaikki parlamentin ryhmät sen hyväksyivät? Ja kolmanneksi, jos halutaan noudattaa yhtä kansainvälistä oikeutta, niin miksi ette anna kansanäänestystä mahdollisuutta Länsi-Saharan itsemääräämisoikeudelle? Ja miksi te estätte journalisteja tekemästä työtään? Ja jos te todella haluatte vastuullisesti tehdä työtä ja olla yhteistyöhaluisia, niin miksi te käytätte sellaisen alueen luonnonvaroja, jotka eivät teille kuulu? Onorevole Meijer. Meijer minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, te miehittävänä laittomana Länsi-Saharan voimana. Tällaisena teitä pidetään siis kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja sanotaan, että ette halua todistajia tälle alueelle. Te estätte parlamentin jäsenten, kansalaisjärjestöjen ja minkä tahansa kansainvälisen viestimen tai tarkkailijan pääsyn tälle alueelle todistamaan niitä rikoksia, joita hallituksenne toteuttaa päivittäin. Haluan, että kansainvälinen oikeus toteutuu, että kunnioitatte sitä ja että kunnioitatte viimeistä Baker 2 päätöslauselmaa YKlta. Se hyväksyttiin turvallisuusneuvostossa yksimielisesti. Teidän täytyy vapauttaa kaikki poliittiset vangit, jotka pidätitte laittomasti. Ja todella pyydän teitä, että miehittävänä voimana kunnioitatte kansainvälistä oikeutta. Kiitoksia. Milan Mon. Kiitos, Macmillan Mon. Minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että tätä horisontaalista Ähm, näkemystä meille selostitte. Kiitos ministerille saapumisestanne. Minä esittäisin samat kysymykset kuin polisariollekin. Miksi tämä leirin rauhanomainen purkaminen oli mahdotonta, kun tässä kuitenkin puhuitte äh, eri johtajien kanssa ja tuon leirin johtajien kanssa, mitä tuona yönä tapahtui. Minä olisin kuitenkin muista, muistaessani, muistaakseni, että tästä asiasta keskusteltiin myös edellisenä päivänä. Entä sitten tulevaisuus? Miten teidän mielestänne tulevaisuus nyt näyttää? Miltä nuo neuvottelut nyt näyttävät ensi kevään aikana? Mitä niiltä odotatte? Kiitokset. Kiitoksia, Milan Mon. Sitten Parnio, minuutti. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Puheenjohtaja, hyvä ministeri, ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä, että tulitte paikalle. Tämä on erittäin tärkeää äh, hetki. Olimme toivoneet tänne paikalle myös Algerian ulkoministeriä, mutta on, hän ilmeisesti on lähettänyt puheenjohtajallamme anteeksi pyynnön, ettei päästä paikalle. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Sanoitte juuri äsken, että tämä kompromissi, jota olitte ehdottaneet vuonna 2004, oli otettu huomioon YKssa. Nyt ihan hiljan Christopher Rose pääsihteerin erityislähettiläs on, ehdot, on, ilmaissut vakavia huolenaiheita tästä Marokon ehdotuksesta. Nythän neuvottelut on avattu hiljaan YK puitteissa, jotta voitaisiin viedä eteenpäin tätä autonomiasuunnitelmaa sellaisena, sellaisessa muodossa, kun sitten tällä hetkellä YKssa keskustellaan. Minkä vuoksi nämä tapahtumat juuri nyt ovat pulpahtaneet juuri neuvotteluiden alkaessa. Voitteko hiukan valaista tätä asiaa? Rumin. Vajun minuutti. Spoštovani Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, ministeri. Tänään olemme kuulleet kaksi varsin vastakkaista kuvausta Länsi-Saharan ongelmista. En halua lähteä tulkitsemaan tätä tilannetta, vaan äh, kokeneet diplomaatit esimerkiksi eivät lukea päätöslausemamme. En kuitenkaan usko, että te, hyvä ministeri, suhtaudutte tähän oikealla tavalla – teet sitten tällä tavallaan syyllisiä? Miksi olette sitä mieltä, että Marokko demokraattisena maana ja me voi jättää YK päätösohjelman tällä tavoin syrjään? Ja jos Länsi-Saharan lähetettäisiin erityislähettiläs, tekisittekö hänen kanssaan yhteistyötä? Kiitos, sitten löysin minuutti. Kiitos. Haluaisin esittää kaksi konkreettista kysymystä espanjalaiskollega Mayer, joka kuuluu tähän valiokuntaan, halusi marraskuun alussa käydä toimittajien kanssa Ajunin leirillä ja saada sitä kuvan, mutta hänen matkansa estettiin Marokon poliisin toimista. Samoin Saksan parlamentin jäsen ei päässyt paikalle ja häntä kohdeltiin viranomaisten toimesta hyvin epäkunnioittavan sävyyn. Tämä todella herättää kuvan siitä, että alueella halutaan estää kaikkien kansainvälisten voimien alueelle pääsy. Ja haluaisin kysyä, miksi Euroopan parlamentin kansan valitsemaa edustajaa Maieria ei päästetty Länsi-Saharan. Vastatkaa tähän tarkkaan, olkaa hyvä. Ja toiseksi, miksi resurssien käyttö väärällä tavalla Länsi-Saharassa, onko se ollut yksi syistä tähän nykytilanteeseen? Ja kysyn, mitkä ovat Marokon seuraavat askeleet, jotta se todella voi järjestää tämän kansainvälisesti vaaditun kansanäänestyksen pikaisesti? Dati minuutti. Euh, monsieur le ministre, merci d'être... Euh, kiitos puheenjohtaja, kiitos ministerille, että tuitte tänne. Eh, olin hämmästynyt ja monet eh, olivat hämmästyneet, että se joulukuun äänestys on siirretty marraskuulle. Tämä ei tarkoita sitä, että voitaisiin saada luotettavia tietoja. Totta kai parlamentti on suvereeni tässä kysymyksessä, mutta tässä myös täytyy kunnioittaa meidän keskusteluamme ja meitä parlamentaarikoina. Eh, tämä päätöslauselma Äänestys on tietysti nähty samantyyppisenä kuin tuo Romania koskeva päätöslauselmaäänestys. Ranskaa, Ranskaa syytetään oikeuksien polkemisesta ja kaikenlaisesta väkivallasta Romaniaa kohtaan. Huomattaisin, että täytyy nyt tästä päätökse, tämän päätökseen täytyy kiinnittää erityisen paljon huomiota. No, miten tämä autonomia, jota Marokko on ehdottanut vastaa näihin länsisaharalaisten itsemääräämisvaatimuksiin ja miksi nämä äh, sosiaalistaloudelliset ähm, mielenosoitukset ovat joutuneet äh, sitten kääntymään tällaiseen väkivaltaiseen suuntaan Marokon poliisin äh, puolelta ja, ja miksi sitten polisario ja Algeria, Algerian tuella toimii ikään kuin sotilaallisesti. Kiitoksia Dati. Nyt ministeri saa 10 minuuttia vastausaikaa. Kiitokset hyvät naiset ja herrat näistä kaikista ajatuksistanne. Haluaisin ottaa esille sen, että nyt sanoja käytetään hyvinkin he, kevyesti ja heppoisesti kansainvälisellä tasollakin tästä asiasta. Minä tässä nyt kuulin tuon sanan miehitys. Ja tämä sana YK on turvallisuus tekstis, neuvoston tekstissä on, näyttäisi olevan mukana. Kaikkiahan tämä meitä koskettelee. Onko tämä sana siellä mukana? Ja jos katsomme näitä oikeudellisia tekstejä YK on teksteissä, mistä te löydätte tuon sanan miehityksen? Ei mitä tahansa sanoja pitää käyttää propagandan nimissä e, ja hyväksyä kaikkea niin vain. Te yritätte väittää, ettei Marokko ollenkaan YK turvallisuusneuvoston päätöksiä noudata ja että päätösne, turvallisuusneuvosto toivoo kansanäänestyksen järjestämistä, jota me vastustamme. Se on väärin. Minä toivon, että te tutkailisitte tarkasti tuota YK päätösneuvoston tekstiä. Siellä puhutaan kansanäänestyksestä enkä me sitä vastusta. Kansa, turvallisuusneuvosto pyytää, että naapurivaltiot ja osapuolet, myös Algeria, tekevät yhteistyötä täysin, siis Marokko Marokko ja Algeria yhteis molemmat mukana ratkaisun löytämiseksi poliittiselle tasolle neuvoteltuna, jotka yhteisesti hyväksytään ja pidettäisiin Marro, jos, jos ajatellaan vuoden vuodesta 2009 Marokon esittämiä toimia, me olemme tehneet kompromissihengessä työtä ja sitten täytyy miettiä kuitenkin tätä nykyistä todell, nykytodellisuutta. Me pyrimme tähän itsemääräämiseen oikeuteen. No ei teidän nyt kuitenkaan tarvitse tässä ryhtyä kansanäänestystä ja itsemääräämisoikeutta sitomaan toinen toisiinsa, koska kansanäänestys on menettelytapa, se on mekanismi. Tämä kansanäänestys ei ole turvallisuusneuvoston teksteissä mukana vuodesta 2004. Se on vuoden 1991 tekstissä. 2004, äh, se on ollut siellä mukana tuohon 2000-luvun alkuun asti, mutta minä olen pahoilla. Kansanäänestys ei kuitenkaan ole, ei ylipäätäänkään ole mikään äh, kaikkien ratkaisujen ihmelaatikko. Kolme kansanäänestystä on järjestetty kansa YK on YK on siipien suojessa. Minä olen sitä mieltä, että kuka nyt näitä, meidän täytyy esittää se kysymys, että mitä, mikä tässä nyt jumittaa näitä neuvotteluja, että tätä kansanäänestystä pidetään jonakin kynnyskysymyksenä, unohtamatta kaiken kaikki muu ja unohtamatta se, mitä YK on tekstissä sanotaan. Miehityssanaa, miehitystermiä ei pidä käyttää, koska silloin te, te puhutte täysin oikeudellista todellisuutta vastaan ja kansainvälistä lainsäädäntöä vastaan. Sitten tämä luonnonvarain käyttö. No, tämä on nyt aivan päinvastaismaailma, josta täällä puhutaan. Sahara on köyhä alue. Sahara Saharassa ei ole sellaisia luonnonvaroja, joiden pohjalta niitä voitaisiin, eh, sitä voitaisiin käyttää väestön ruokkimiseen. Sahara tarvitsee kansainvälistä myötätuntoa ja solidaarisuutta, mutta siellä ei mitään luonnonvaroja käytetä eh, liikaa oikeastaan alkuunkaan. Marokon, Marokon, Marokon siis bruttokansantuotteesta yksi prosentti tulee tuolta Länsi-Saharan alueelta ja se käytetään yksi, sitten sosiaalisiin asioihin. Ja sitten tuo kalastuskysymys, se on julkista varaa, varainkäyttöä ja yksityistä varainkäyttöä tuo kalastuskysymys. No sitten tässä luonnonvarojen täysi kiel, käyttökielto No sitten te haluatte kieltää kokonaan tuon kansan, joka siellä asuu, mahdollisuudet toimia. Eli teidän mielestänne täytyy odottaa kokonaan tuota kansanäänestystä, jotta sen jälkeen voitaisiin sitten kansalta kysyä, ovatko nämä luonnonvarat heidän kannaltaan tärkeitä, vaikka he tarvitsevat niitä joka päivä, siis tuo väestö, joka siellä asuu. Ja minä Tietysti Gomezia tuen tai kunnioitan kovasti, mutta tässä nyt sitten puhuttiin näistä tapetuista ja koko maailmassa myös Human Rights Watchin mukaan ja Amnesty Internationalin mukaan ja kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön mukaan, jotka ovat tuolla paikalla mukana, sanovat muuta. Eli, mutta te, teidän päätöslauselmanne ei ole ottanut näitä mukaan. Human Rights Watch sanoo, että yhtäkään kuol, kuolemantapausta ei ole ole ollut tapahtunut tuon leirin äh, purkamisessa. Ja täällä sanotte, että 500 oli kadonnutta ja kuollutta. Ja sitten kun Polisarion kanssa neuvoteltiin, niin päätet, toivottiin nimiä. Minä sain kaksi nimeä kaksi nimeä minä sain, ja nämä kaksi nimeä äh, ovat täysin äh, elossa ja elävät Malissa. Me saimme siis kaksi nimeä ja nämä kaksi henkilöä ovat elossa ja he ovat eh, nostaneet syytteen kaikista harmista, mitä heille on sitten tässä syntynyt. Eli tässä leirin purkamisen yhteydessä eh, on nyt esitetty kaikenlaista liiottelua ja ei on nyt sitten väitetty, että sinne ei pääse ruokaa eikä lääkkeitä ja että siellä oli valtava murhakin tapahtunut ja, ja, ja tätä terroria on, ovat nämä kansalaiset sitten pyrkineet vastustamaan. Ja, tämä kai, ja mielenosoitus tietysti siellä järjestettiin ennen tätä purkamista, mutta täällä vedetään, että tämä oli humanitaarinen tragedia ja kriisi. Hyvät naiset ja herrat, polisaario käyttää tätä määritelläkseen nämä leirit. Se väittää, että nämä ovat tällaisia keskitysleirimäisiä yksikköjä ja sitä, että 20 000 ihmistä pyrittäisiin nyt joukkomurhaamaan, eikä siellä ole murhattu ketään. Ja, ja, ja, ja täytyyhän tämä nyt myös ymmärtää. No kahdeksan kuollutta, joista yksi seitsemänvuotias lapsi. No me olemme pyytäneet nimeä, mutta minä sanoin, että mitään kuolleita ei ollut, ei lapsia eikä muita. Ja sitten tämä August Pinochetin diktatuuri kysymys. No näin, tässä vastataan nyt vuoropuheluun? Pinochet niin, jos nyt on joku kuollut, josta tiedätte, niin kertokaa minulle kuka. Tämä on propagandaa, tämä on ihan se silkkaa manipulointia. Olen pahoillani. Näin, tällaiseksi se pitää nähdä, koska tämä on täyttä valhetta. Ja täällä puhutaan, että tässä on nyt kyse kansallisesta puhdi, etnisestä puhdistuksesta ja, ja siviilien kiduttamisesta. No nyt unohdetaan täysin se, että kyse oli purkamisesta vaan ny, ja, ja keskitytään sitten muihin asioihin ja näiden komissaarien kuulemiseen. Täällä puhuttiin myös sotilaallisesta hyökkäyksestä ennen tuota purkaamista ja että armeija olisi lähtenyt liikkeelle. No monet teistä ovat nähneet nämä filmit ja tiedät mistä on kyse. Nämä ovat Santarmilaitoksen henkilöitä, jotka menivät ja joutuivat sitten Molotovin koktaileihin ja itse tehtyjen pommien kohteeksi. Eli tämä on nyt se todellisuus. Ja kuitenkin sitten etsitään todistajia, todisteita ja todistajia. Tässä on nyt Gaasan lapsi, Gaasan, Gaasan hyökkäyksen lapsi, ja, ja hän itkee tässä tietysti, ja väitetään, että tämä olisi tapahtunut vuolla Länsi-Saharassa. Tämä oli vuonna 2005, ja sitten tästä muuta propagandaa on esillä. Ja Antena Tress e-, esittää näitä uutisia, koska, mutta, ja uhria etsitään ja etsitään, mutta niitä itse asiassa ole. Antena kuusi tällaisen perusrikoksen, tietysti siis traagisen rikoksen, joka tapahtui vuonna 2005. Siitä he julkaisevat nämä kuvat ja nämä uhrit näytetään, että kyllä kyllä täällä on näitä uhreita, uhreja. Eikö tämä ole manipulointia, eikö tämä mene täysin nyt tiedotusvälineen virheen piikkiin, joka on sitten uponnut muutamiin ja jotkut kansalaisjärjestöt ovat halunneet tätä viestiä viedä eteenpäin. Tämä näin tapahtuu, koska polisario sitten 76 ja siitä eteenpäin on tappanut mm, espanjalaisia kalastajia. Ja uhrien järjestö, joka käsittelee satoja eh, kuolleita. Mitä on tehty sitten näille henkilöille? ei yhtään mitään, ei mitään ole tehty niille, jotka nämä ihmiset ovat tappaneet. Jos täällä on jotain ihmisiä, jotka ovat jo sitten sitä mieltä, että Länsi-Sahara on jo nyt itsenäinen valtio ja polisario on sen laillinen ehdo, edustaja, niin ei siihen ole paljonkaan sanottavaa enää. Saanko vielä yhden lisä minuutin puheenjohtaja, jotta voisin vielä tähän nyt loppuun kommentoida tätä päätöslauselma, joka teidän mielestänne on nyt hyväksytty, niin onko se, saako sitten kumppaninne kommentoida, kommentoida tätä päätöslauselmaa? Tämähän on, eikö totta, poliittista vuoropuhelua. Me väitämme, että tämä päätöslauselma osittain ei vastaa todellisuutta. Me tässä ei oteta huomioon sitä, mitä kansainväliset uskottavat kansalaisjärjestöt ovat ja järjestöt ovat sanoneet. Te ette ole halunneet sitä kuunnella, eikä ole mitenkään Amnestystä ja kansallisista ihmisoikeusjärjestöistä ja Human Rights Watchista puhuttu, eikä ole puhuttu myöskään, hyvät naiset ja herrat, siitä, että myöskään kansalaisjärjestöistä Marokossa ole puhuttu. Me haluamme myös tietää, mitä meidän valtiossamme tapahtui. Me, mekin haluamme tietää, mitä siellä tapahtui. Uskottavat marokkolaiset kansalaisjärjestöt ovat äh, äh, esittäneet tästä uskottavaa tietoa ja te jätätte sen täysin huomiotta ja jätätte täysin huomiotta myös äh, lehtimiesten näkemykset. Siellähän heitä oli paikalla ja heitä on, heihin on täällä jo viitattukin. Ja sitten ette puhuu siitä, mm, mitä ymmärsin ihmisoikeuksista tässä päätöslauselmassa. Niin tässä puhutaan tietysti Länsi-Saharan, päätös, Länsi-Saharan kansalaisten oikeuksista, mutta entä sitten marokkolaiset ja ne martyyrit, jotka jo ovat joutuneet kärsimään tästä, tästä kaikesta? He eivät ansaitse siis yhtään mitään ihmisoikeuksia. No onko täällä nyt joku sitä mieltä, että tämä on eh, tämä olisi eh, nyt, että te voisitte väittää, että maailmassa olisi yksikin pakolaisleiri, jossa eh, olisi ihmisiä, jotka olisivat joutuneet kuolemaan täysin, täysin arvotta. Ja, ja, että, ja, mutta oletteko te sitä mieltä, että pakolaisleireillä olisi äärimmäisen helppo jatkuvasti pitää selvillä, keitä siellä on, ja, pitää tätä väestölaskeltaa alvariinsa yllä. Ja tämä on unohdettu nyt tässä päätöslauselmassa myöskin. No, tämä tietysti e, hermostuttaa niitä jotka, ja meitä, jotka eivät halua nyt ollenkaan hyväksyä sitä, mikä tämä todellinen tilanne noilla leireillä on. Onko tässä nyt sitten Polisarion laista kyse vai Algerian lainsäädännöstä kyse vai Marokon lainsäädännöstä kyse? Miksi kukaan ei puhu tästä? Miksi kukaan ei puhu tästä oikeusvalinna, oikeuden, oikeuskäytännön valinnasta? Ja, ja kun yksi kukin ihminen nyt onnistuu tämän mm, asian äh, kieltämään, niin sitten käy juuri näin, että propagandaa tulee suunnasta jos, joka toisesta. Ja minä olen pahoillani, että puhun näin suoraan, ehkä myöskin äh, tässä äh, tunteen vallassa, mutta mm, tämä päätöslauselma, halusin esittää siitä kannan, se on varmasti nopeasti, liian nopeastikin tehty, mutta se on teidän oma päätöksenne, mutta se ei ehkä pohjaudu oikeusiin ajatuksiin osin ja se on e- varmasti epäoikeudenmukainen ja epätasapainoinen, koska siinä ei ole otettu kaikkia niitä elementtejä huomioon, joista mainitsin. Kiitokset. Purtroppo non riesco a dare la parola a tutti. Valitettavasti en voi nyt antaa puheenvuoron kaikille sitä pyytäneille kollegoille, koska aika loppuu nyt kesken. Puheenvuoropyyntöjä on yhdeksän, mutta annan niitä kolmelle aivan sattumanvaraisesti ja mahdollisimman tasapainoisesti. Toivottavasti jänies minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Minuutissa on lähestulkoon mahdotonta käsitellä näin monimutkaista aihetta näin monisyistä, mutta kolme asiaa Ensinnäkin olen tyytyväinen siihen, että te, ministeri, olitte täällä ja selititte asioita näin kattavasti, mutta toiseksi Länsi-Saharan kolonisoituminen, kolonisaation purkaminen ei ole vielä päättynyt. YK on pyynnöstä huolimatta. Ja kolmanneksi, mitä tulee tähän vuoropuhelun eri osapuolten välillä. Varmasti näiden 35 vuoden aikana, kun konflikti on kestänyt, olette käsitellyt tätä kansanäänestysmahdollisuutta. Ei kansanäänestys välttämättä anna suuntaa siitä, mitä maassa tulee tapahtumaan sen jälkeen, mutta tilanta on hyvin hankala arvioida. Ja lopuksi haluaisin vain sanoa, että parlamentin päätöslauselma ei ole Marokon vastainen. On ehkä joitakin parlamentin jäseniä, jotka toimivat vihamielisesti Marokkoa kohtaan, mutta tämä ei ole mitenkään parlamentin määräävä piirre. Mutta, hyvä ministeri, tässä on ehkä tiedotusongelma osittain se nyt ehkä korjaantui, koska tulitte tänne paikalle, mutta puhuja keskeytetään. Kassulides minuutti. Terminar una frase. Si me permite, presidente. Puheenjohtaja, haluaisin päättää lauseen ja sanoa, että Espanja ei ole kansainvälisen oikeuden tai YK käsityksen mukaan mikään mietintövaltio. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni ministerin läsnäolosta. Länsi-Saharan alue on jakautunut kahteen leiriin. Kukaan kolmas osapuoli ei valvo tilannetta. Ja sen vuoksi miss meillä on tällaisia erilaisia näkemyksiä tapahtumista. Voisiko Marokon hallitus pohtia oman suvereenin oikeutensa käyttämistä nimetäkseen kolmannen osapuolen komitean, joka olisi läsnä Länsi-Saharassa kaik- kaikkina aikoina, koska jos osapuolet jätetään oman onnensa nojaan – ja jopa me täällä Euroopassa, kun etäältä tarkkailemme asioita, niin saattaa käydä niin, että paikan päällä käytetään ei-hyväksyttäviä metodeja. Eikö olisi hyvä, jos, voit, jos Marokon hallitus itse nime, nimittäisi kolmannen osapuolen paikalle valvomaan asioita niin, että nämä erilaiset versiot tarinoista loppuisivat? Conclude il dibattito. Sen jälkeen annan puheenvuoron Pantseerille. Hän on Maghreb-valtuuskunnan puheenjohtaja. Abbiamo già discusso con sia... Niin, olemme jo keskustelleet tästä asiasta Polisaarion edustajan kanssa. Keskustelimme siitä, mitä tämä päätöslauselma tarkoittaa. Se tuomitsee sen, mitä on tapahtunut ja pyrkii avittamaan neuvotteluprosessia, jonka YK on nyt avannut. Mielestäni nyt käydään kyllä ihan avointa keskustelua siitä, mitä päätöslauselmaan tulisi sisällyttää, jotta voitaisiin todellakin kertoa, mitä kentällä tapahtuu. Jos asiat menevät siihen suuntaan kuin te kuvailitte, niin silloin ei varmasti ole mitään ongelmaa myöskään siinä, että Euroopan parlamentin valtuuskunta toteuttaisi tällaisen selvi, sel, asioiden selvitysmatkan paikan päällä. On erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti on tietoinen asioista ja voi myös vaikuttaa ratkaisun löytämiseen – Eli olen sitä mieltä, että valtuuskunnan tulisi matkustaa paikan päälle. Voisimme käyttää olemassa olevaa parlamentaarista valtuuskuntaa hyväksemme. Ehkä siihen voitaisiin lisätä joku Marokon valtuuskunnasta niin, että voisimme katsoa, mitä paikan päällä todella tapahtuu. Toivottavasti olette avoin tälle ehdotukselle. Kiitoksia ja ministeri, saatte puheenvuoron loppuvastauksia varten. Monsieur je voulais saluer l'action. Kiitokset eh, puheenjohtaja. Minä haluaisin Panzerin eh, puheenvuoroa, eh, puheenvuorosta kiittää. Minä samalla kun kiitän häntä, huomauttaisin, että tätä sekakomiteaa ei valitettavasti ole järjestetty. Ehkäpä sitten olisi ollut syytä kuulla enemmän asioita toinen toiseltaan ja jakaa näitä näkemyksiä toinen toiseltaan. Tämä on nyt parlamentin, Euroopan parlamentin eh, ja valitettavaa, koska parlamentti on nyt jäänyt täysin syrjään tästä ja marginaaliseen asemaan. Sen takia minä halusinkin tulla nyt tänne kuultavaksi jakaakseni näitä näkemyksiä. Se ei aika, tämä ei aikaisemmin ollut mahdollista. Te sitten omassa suverenisuudessaan ne tietysti hyväksyitte tämän näkemyksenne, mutta mm, tietysti tässä nyt on kyse siitäkin, että meiltä puuttuu tiettyjä mekanismeja näistä teksteistä. Tietystikään Espanja ei ole se, joka tästä on täysin vastuussa, vastuussa, mutta tässä muutamien kuukausien aikana on kuultu se ääni, että minkä takia Espanja on tähän rooliin määrätty, tähän hyvin monimutkaiseen Marokko-kysymykseen ja erityisesti Sahara-kysymykseen ratkaistavaksi. Espanjan kanssa on tehty kansainvälinen sopimus asiasta. Kansainvälinen sopimus on esitetty ja sanottu, että tämä nyt sitten näyttää laittomu, laittomalta ja tehdään tässä sitten valtion kanssa työtä ja valtion kanssa allekirjoitettaisiin sopimuksia. No tehän olette päättäneet asiastanne. No en minä nyt teitä tässä sitten ryhdy vakuuttamaan. Te teette juuri niin kuin haluatte ja uskotte Algeriaa ja Polisariota. Ette puhu siitä yhtään mitään. Näin te jätitte ne ulkopuolelle. Marokko on kuitenkin, vaikka Marokko kuitenkin haluaa pyrkiä löytämään tähän ratkaisun kaikkien kanssa yhdessä. Aina kun Marokko pyrkii nyt osoittamaan e, tässä e, tässä kohti taivasta, niin jotkut teistä näkevät ainoastaan sen sormen, joka sinne päin osoittaa. Ja sitten tässä nyt puhutaan joukkomurhasta ja sitten tiedotusvälineiden manipulaatiosta ja sitten ai anteeksi, unohdetaanpa se ja sitten ainoastaan käsitellään tuota leirin purkamisen jälkeistä aikaa, vaikka tärkeimmät ovat neuvottelut. ja Polisarion kanssa me haluamme käydä neuvotteluja ja neuvottelemmekin Polisarion kanssa, mutta halusin ainoastaan tiettyjä tosiasioita asioita tuolla esille, kun eh, tässä Länsi-Saharan edustamiskysymyksessä länsisaharalaiset suurimmaksi osaksi elävät ja ajattelevat toisin kuin Polisario väittää. Ja ku, ku, ku, ku, tämä, tämä, tässä on sellaisiakin henkilöitä, jotka, jotka väittävät, että kansanäänestys ratkaisisi kaikki. Kansanäänestystä on haluttu järjestää ja sitä on pyritty järjestämään. Ja nyt sitten kuullaan, että tällainen eh, kansanäänestys voitaisiin löytää näihin kahteen ekstra ääritapahtumaan ja, ja voitaisiin toimia samalla tavalla kuin Sudani, Etelä-Sudanissakin. No odotetaan nyt sitten, mitä Sudanissa tapahtuu Sudanin purkamisjärjestelmän toteututtua. Katsotaan, mitä siellä sitten tapahtuu ja mitä arabimaailma siihen sanoo. No näistä neuvotteluista minä jo muistuttaisin siitä, mitä YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta sanoin, eli itsemäärääminen täytyisi pyrkiä löytämään neuvotteluja neuvottelujen kautta ja pyrittäisiin löytämään yksi poliittinen ratkaisu näihin asioihin. Paroko on tehnyt kovasti työtä asian eteen kompromissitekstin pohjalta ja, ja todellisuuden pohjalta. Ja näin olemme menneet eteenpäin ja haluamme jatkaa neuvotteluja juuri tältä pohjalta. Ja nyt neljän vuoden neuvottelujen jälkeen, kun YK on erityisedustaja on sanonut, että tuo itsemäis, itsenäisyysajatus ei ole mitenkään mahdollinen eikä realistinen, niin miksi sitä ei uskota, kun on järjestetty neljä kierrosta tuo tuolla alueella ja neljä äänestystä tästä ja neljä neuvottelukierrosta tästä asiasta ja silloin me sitten olemme päättäneet viimeksi New Yorkin kokouksessa, että neuvottelumenettelyä muutettaisiin ja nopeutettaisiin tätä neuvottelurytmiä ja mentäisiin sitten uusin keinoin eteenpäin ja näin päästäisiin eteenpäin tavoitteessa nopeammin. Tavoite on on juuri tuo lopullinen ratkaisu tähän kysymykseen. Jos polisario nyt teitä tämän, täällä painostaa, niin, mitä sit, niin sit, näin sitten on ja siitä syntyy päätöslauselmia. Mutta se ei auta, koska meidän täytyy neuvotella, eikä kukaan nyt tee neuvotteluja siitä, että tässä nyt olisi ainoastaan pakko järjestää tuo kansanäänestys, joka on tuo vähemmistön kannattama ehdotus YKssakin. No Algeria, on, niin, olen kovasti pahoillani siitä, että Algerian kollegani ei ole täällä mukana vuoropuhelussa tuossa parlamentin kanssa eh, kuulemassa totuutta, mutta ei häntä täällä näy. Häntä ei täällä nyt näy. Algerian pitäisi meitä auttaa löytämään ratkaisu tähän kysymykseen. Algerian pitäisi auttaa meitä tämässä kysymyksessä. No, näin tietysti toivotaan, että Algeria osallistuisi tähän työhön. No Algeria on tuolla alueella sotinut armeijansa kanssa näyttää siltä, että sen olette unohtaneet. Se on laittanut vankilaan marokkolaisia sotilaita vuosiksi vuosikausiksi. Ja Algeria on vastuussa tietysti siitä, mitä sen alueella tapahtuu. Ja se on myös Geneven yli, yleissopimuksen äh, allekirjoittaja pakolaiskysymyksissä. Eli, ja tässä äh, puhutaan pakolaisten työoikeuksista äh, tuo Algerian alueella ja kansan väestön laskennasta tuolla Algerian alueella. No, minä olisin halunnut näistä kaikista kysymyksistä keskustella Algerian ministerien kan, ministerin kanssa. No siitä varmasti sitten käydään keskusteluja kes, kahdenvälisesti ja myös YK, YK siipien suojissa. No lopuksi vielä haluaisin huomauttaa, että Euroopan osallistuminen tähän taloudellisesti humanitaariseen apuun ja elintarvikeapuun pakolaisväestölle. Ehkä enemmänkin pitäisi tähän sitoutua ja sijoittaa komission ohjelmien kautta, elintarvikeohjelmien kautta tässä teidän päätöslauselmassanne puhutaan pakolaisista ainoastaan humanitaarisen avun nimissä, eikä puhuta ollenkaan oikeudellisesta asemasta, eikä vapaasta liikkuvuudesta tai sitten väestönlaskentaoikeudesta tai sitten vapaasta paluusta itse, jos itse sitä toivoo oma koti tuolle seudulle. Miksi näistä ei puhuta mitään? mi, mit, miksi te olette uskoneet tätä ö, ulkopuolista tietoa? No, Marokko on kuitenkin etenemässä tässä asiassa ja toimii neuvotteluissa hyvin luottavaisesti, koska neuvotteluissa meidän on löydettävä tuo ratkaisu ja meidän ei tule nyt ajautua tuohon ansaan, että unohtaisimme olennaisen. Ja siitä syystä meidän täytyy vastata vakavasti, perustellusti näihin kysymyksiin ja vastata myös siihen propagandaan, jota meitä vastaan esitetään varsinkin Tunnetteko nämä, nämä Jeune Afrique, Reutersin, Washington Timesin ja nämä, niiden lehtimiehet? Sinne, he kävivät noilla leireillä ennen tätä purkamista ja, pyy, ja, ennen, ja, pyy, ja pyysi, pyydettiin, että e, he, heitä, he voisivat poistua sieltä alueelta, koska he eivät tulleet Espanjan yksin valtaisen tiedotusvälinejärjestelmän kautta. Hallitus on joka tapauksessa aina tämän parlamentin ulkoasianvaliokunnan käytössä välittämään tietoa tästä tilanteesta. Ja minä huomauttaisin, että monet, monet miljoonat marokkolaiset ovat tässä nyt toivoneet, että ongelman löytyisi ratkaisu. Mutta joka tapauksessa Marokossa tuntuu siltä, että tämä päätöslauselma on liian nopeasti päätetty ja myös länsisaharalaisissa tätä mieltä on. Marokko on nyt joutunut loukatuksi no, meiltä pyydetään nyt tässä sitten vastauksia kysymyksiin, minkä takia käytettiin näitä, näitä minkä takia tässä nyt käytettiin voimaa. Siellä vastassakin oli väkivallan käyttäjiä. Tällaiset vastaukset halusin teille tänään antaa. Kiitokset. Grazie, signor ministro. Kiitoksia, hyvä ministeri. Pyydän vielä anteeksi niiltä kollegoilta, jotka eivät tässä ehtineet käyttää puheenvuoroa. Ilmapiiri on edelleen hyvin tiukka. Toivottavasti tapaamme jälleen pian uudestaan niin, että polemiikin henki tässä hieman hälvenisi. Nyt voimme sitten siirtyä aivan pian minuutin taun jälkeen seuraavan esityslistan kohtaan. siamo Svoboda. Eh, abbiamo pochissimo tempo. No niin, nyt meillä on todella vähän aikaa käytettävissämme, joten aivan pidemmittä puheitta voimmekin tässä aloitella ja alkaa käsitellä päätöslauselmaesitystä Kroatiasta. Se on siis seuraava esitys, kohta. Valitettavasti minun täytyy nyt antaa puheenvuoro esittelijä Svobodalle. Vasta näin myöhään hän tässä ystävällisesti antoi meille mahdollisuuden käsitellä edellistä kohtaa hieman pidempään. Ja valitettavasti täällä on nyt valtaisa häly salissa. En pysty sitä tässä nyt poistamaan, mutta pystyn pyytämään ihmisiä poistamaan salin ulkopuolelle. Toivottavasti olette myötämielinen. Olkaa hyvä, Svoboda. Uh, ah, grazie, signor Presidente. Uh, ich habe natürlich Verständnis, dass bei so einem wichtigen Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän, että edellinen aihe oli hyvin tärkeä. Onneksi Kroatia ei ole näin kiistan alainen kuin Sahara-kysymys on. Siksi haluaisin puhua suhteellisen lyhytsanaisesti ja ainoastaan todesin tärkeimmät kohdat. Ensin haluan tehdä selväksi sen, että erityisesti viime kuukausina Kroatia on todella ponnistellut toteuttaakseen tarvittavia uudistuksia. Tämä ei ole aina ollut heille helppoa. Monet poliitikot, jotka aikaisemmin kantoivat vastuuta, ovat hieman hankaloittaneet tilannetta, mutta mutta Kroatian hallitus on päässyt erityisesti eteenpäin korruption vastaisessa taistelussa ja oikeuslaitoksen parantamisessa. Ja nämä ovat keskeisiä kysymyksiä. Jos katson ja tarkastelen omaa maatani Itävaltaa, siellä kannatetaan hyvin laajasti Kroatian liittymistä EU-hun, mutta korruptiotaisteluun ja oikeuslaitoksen liittyy tiettyjä huolenaiheita. Monissa asioissa on saavutettu asetetut tavoitteet ja toivottavasti myös avoinna olevat kysymykset saadaan, saadaan ratkaistua. Yksi kiistakysymys on yhteistyö Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja uskon, että Kroatia tekee kaikkensa tämän yhteistyön maksimoimiseksi. Totta kai tähän liittyvät kysymykset tietystä asiakirjoista, onko niitä ollut olemassa, onko niitä tuhottu, mihin ne ovat päätyneet. Ja uskon, että tämä ongelma pitäisi pystyä ratkaisemaan. Periaatteessa yhteistyötä kyllä on, siinä saattaa olla jotenkin äh, aukkoja, mutta toivon, että herra Bramertz ja Kroatia, erityisesti sen äh, oikeusministeri, pystyvät sopimaan siitä, miten asiassa päästään eteenpäin, enkä usko, että tälle on, tälle EU-jäsenyydelle on mitään suuria esteitä Kroatian osalla. Toinen kysymys, josta aina keskustellaan, liittyy kilpailuun. Esimerkiksi laiva telakoiden suhteen. Täytyy ymmärtää, että tilanteeseen ei ole nykyisen vaikean taloudellisen tilanteen takia voitu puuttua ihanteellisella tavalla, raha, jota tällä hetkellä käytetään, joka sille valuu. Sitä voidaan tietysti käyttää järkevästi tai järkevämmin. Ja täytyy katsoa, toimitaanko telakoilla sosiaalisesti kestävästi niin, että usein ongelmia ei synny. Haluaisin viitata myös siihen, että yhteistyö Serbian ja Kroatian välillä on parantunut huomattavasti. Tämän voi nähdä myös Kacin mietinnöstä maiden presidentit ovat ottaneet harppauksia eteenpäin ja olen tyytyväinen siitä, että Tadic oli juuri Bukovassa ja hän tunnusti ne teot, hirveät, hirveät teot, joita siellä on tehty. Tämä on tällainen avoin haava. Minä esimerkiksi Doris Pakin kanssa olen käynyt tuolla alueella ja se, että tähän puututaan, on psykologisesti tärkeää ihmisten auttamiseksi tällä alueella. Viimeisenä kohtana haluaisin vielä mainita vähemmistökysymyksen. Mikään, tai tuskin mikään maa, ei ole vielä täysimääräisesti ratkaissut vähemmistökysymyksiä. tässä maassa, siis Kroatiassa, Serbi vähemmistö on nyt tärkein kysymys. Siinä on edistetty huomattavasti, eikä integraatio ole tällaisessa vaikeassa talouden tilanteessa mitenkään helppoa. Syrjintää pyritään kuitenkin vähentämään ja integraatiota edistämään. Ja esimerkiksi asun, asumisessa, sosiaalisessa asuntokannassa on vielä jotakin ongelmia, mutta uskon, että ne voidaan ratkaista, eivätkä ne näin ole mikään mittava este. Olen yhteydessä tulevan puheen johtajavaltio Unkariin. Ja meitä todella kiinnostaa siis se, että jo ensi vuoden alkupuoliskolla Unkarin puheenjohtajakaudella päästäisiin neuvotteluiden loppuun. En voi laskea sen varan, että parlamentti vielä puoltaisi Unkarin kaudella liittymistä, on vaikea päästä siihen, että tämä tehtäisiin jo ensi vuoden heinäkuussa, mutta pyrimme kuitenkin pyr, pyrimme kuitenkin valtavirtaistamaan asioita niin, että ratifiointiprosessi ja asian hyväksyntä voivat edistyä mahdollisimman pikaisesti niin, että maa voisi liittyä viimeistään vuonna 2000 2013 niin, että Kroatia voi täysimittaisesti osallistua seuraaviin parlamentinvaaleihin. Neuvotteluiden loppuvaihe on hyvin tärkeä, erityisesti sen valossa, mitä Kroatian ja Slovenian hallitukset tekevät. Tässä on tärkeää, että Sloveniassa on myönteinen ilmapiiri naapurimaan liittymiselle. Tässä on vielä hieman tehtävää, mutta toivon, että tämä asia saadaan hoidettua mahdollisimman pikaisesti ja kattavasti. Kiitos. Seuraavaksi Posselt kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin yhtä mieltä Svobodan kanssa. Olen EPPn varjoesittelijänä tässä asiassa ja tuen tätä tekstiä. Totta kai meidän täytyy vielä sopia jostakin yksityiskohdista, erityisesti mitä tulee kohdan 6, kohtien 6 ja 11 muotoiluun. Niissä puhutaan korruptiosta ja yhteistyöstä ICTYn kanssa. Meidän täytyy löytää tasapaino, osoittaa kritiikkiä silloin, kun sitä tarvitaan, mutta myös selkeästi täytyy tuoda esiin se, että edistys on ollut valtaisaa ja että hallitus on todella voimakkaasti pyrkinyt pääsemään eroon erilaisista ristiriitaisista kohdista. Tätä täytyy pedagogiankin nimissä korostaa. Nyt haluan pikaisesti kommentoida jotakin asioita, joista voidaan puhua Ensinnäkin Unkarin puheenjohtajakausi sekä komissiosta että neuvoston tulevalta puheenjohtajalta Unkarilta on tullut ilmoituksen siitä, että he haluavat saattaa päätökseen nämä neuvottelut jo Unkarin kaudella. Me, meidän tulisi tukea tätä, tunnustaa tämä. Ja on hienoa, että nämä molemmat toimielimet ovat asettaneet itselleen tämän tavoitteen. Uskon kuitenkin myös, että meidän parlamenttina tulisi hyväksyä tämä asia, ja se on mahdollista jo heinäkuussa. Tämä olisi tärkeä merkki ratifikaatioprosessissa jäsenvaltioille. Osoittaisimme näin, että haluamme toimia pikaisella aikataululla ilman kitkaa. Mitä sitten tähän ratifiointiin tulee, niin se pääsisi ehkä alkuun sen jälkeen, kun me mahdollisesti heinäkuussa hyväksyisimme tämän. Ja on hyvin tärkeää, että EU huolehtii siitä, että ratifiointiprosessiin ei syötetä mitään väärää tietoa, joka saattaa estää koko hankkeen, vaan meidän tulisi pyrkiä nopeuttamaan sitä entisestään. Ja samoin meidän tehtävämme ei tule päättymään siihen, että hyväksymme tämän hankkeen, vaan on tärkeää, että seuraamme myönteisessä ja rakentavassa hengessä koko ratifiointihanketta. Ja vielä lopuksi haluaisin vielä puhua muutamasta arkaluontoisesta asiasta, eli korruption vastaisesta taistelusta, ICTYstä ja oikeuslaitoksesta. Uskon, että näissä asioissa Kroatia on edistynyt valtavasti ja tämä todella pitäisi myös tuoda ilmi. Kiitos. Vaiko kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Svoboda, kuten tavallista, esitti meille hyvin realistisen ja myönteisen mietinnön, jota minunkin ryhmäni voi tukea. Oikeastaan kaikilta osin. No on ehkä tiettyjä käytännön seikkoja, joista vielä täytyy keskustella, mutta kaiken kaikkiaan tämä on mietintö, joka on oikein hyvä mietintö. Ja kaikki viittaa siihen, että Kroatiasta voi tulla EUn jäsen heti kun se vain täyttää kriteerit. Vielä muutamia avoimia kysymyksiä on. Kroatian hallituksen ja suuren yleisönkin täytyy niitä käsitellä – Eihän jokainen tie ole hieno moottoritie. Joskus tiellä on muutamia kuoppia, joita täytyy hiukan paikkailla. Ja siksipä ei pidä luoda sellaista kuvaa, että kaikki olisi jo ratkaistu ja hyvällä mallilla. Kroatiassahan tällä hetkellä vallitsee sellainen ilmapiiri, joka on joutunut kärsimään tai jonka on luonut talouskriisi. Ja sen vuoksi, tämän uuden ilmapiirin vuoksi, ihmiset ovat hiukan vastahakoisia liittymään Euroopan unionin, mutta en pidä tätä kauhean kovana uhkana. On tällaista tapahtunut aiemminkin. Mielestäni parlamentin ei tarvitse nyt liiemmin siihen kiinnittää huomiota. Tärkeää on kuitenkin se, että Viime aikoina ulkopolitiikan saralla ollaan oltu aktiivisempia, naapuruussuhteita on parannettu, aivan uusi luku on avattu Serbian kanssa. Presidentti Tadic vieraili hiljan Vukovaarissa. Tällä tavalla hän tällä matkallaan hän muisti myös Milosevicin totalitaarisen hallinnon uhreja. Vielä tärkeämpää on se, että kun kaksi presidenttiä tapasivat, Kroatian presidentti hänkin pahoitteli serbialaisien uhrien kohtaloa eri sodan vaiheissa. kun puhutaan lehdistön vapaudesta ja kun puhutaan lehtimiesten vapaudesta, niin tämä on erittäin tärkeä asia, johon, täytyy kiinnittää huomiota. Sama pätee vähemmistöihin, homoseksuaaleihin ja muihin vähemmistöihin. En viittaa tässä ainoastaan kansallisiin tai etnisiin vähemmistöihin. Olen sitä mieltä, että vähemmistöt tulevat olemaan avoin kysymys. Uti. Brandner, kaksi minuuttia. Mikrofoni. Mikrofoni. Ah, sorry. I would, like to congratulate... Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä tästä lausuntoluonnoksesta. Haluaisin ilmaista tukemme Kroatian liittymisprosessille ja mielestäni meidän vastuunamme on pitää huoli siitä, että jäsenvaltioissa vallinnut laajenemisväsymys ei nyt vetäisi mattoa Kroatian alta. Tietenkin on selvää, että Kroatian täytyy täyttää kaikki ehdot ja vaatimukset ennen kuin liittymispäivämäärää voidaan lyödä lukkoon. Ja aivan kuten tähden sitten, Kroatiassa on toteutettu tärkeitä uudistuksia, Posselkin niihin viittasi. Tärkeää edistystä on saatu aikaan myös alueellisella yhteistyön saralla. Te mainitsitte myös presidentin vierailun Pukovaarissa. Tämäkin on tärkeä askel eteenpäin. Meidän mielestämme on konkreettisia alueita käytännön alueyhteistyölle, muun muassa vihreä kuljetusliikenne, ja energiakysymykset, mutta aivan kuten monet muutkin ovat sanoneet, edelleenkin on kaikenlaisia puutteita, joihin täytyisi puuttua. Ja sitten tärkeä kysymys, nimittäin hallinnon puolueellisuus, sitä täytyy vahvistaa. Tällä hetkellä tehdään aivan liikaa läheistä yhteistyötä hallituspuolueiden kanssa – meidän tulisi erityisesti kiinnittää huomiota aluesuunnitteluun, resurssien hallinnointiin. Nämä ovat mielestämme tärkeitä asioita. Syrjinnän tortuminen täällä jo mainittiin. Ollaan menossa oikean suuntaan, mutta tätäkin tulisi vahvistaa. Ja sitten vielä haluaisin sanoa yhden seikan, joka huolettaa ryhmäämme. Kroatiassa on aika vähän tukea nyt liittymisprosessille. Te sitten itsekin sitä ihan oikein. Eikä tässä ole kyse ainoastaan Zagrebin hallituksen epäonnistumisesta, vaan meidän Euroopan unionin jäsentenkin täytyy tehdä enemmän kansalaisyhteiskunnan vakuuttamiseksi. Eli sekä komission että Kroatian täytyy ponnistella, jotta kansalaisyhteiskunta lämpenisi ajatukselle. Täytyy ruveta ajattelemaan kansanäänestystä jo nyt. Kiitos.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 toivoo toiveen siitä, että Kroatiaa liittyisi mitä pikimmin unioniin. Tosin siinä puhutaan myös niistä vielä avoimena olevista kysymyksistä. On hyvin tärkeää tätä ajatusta tukea ja osoittaa meidän, ajatu, meidän tyytyväisyytemme siihen, että neuvottelut ovat päätyneet päässeet näin pitkälle. Haluaisin kuitenkin ottaa esille vielä yhden hyvin merkittävän asian, ja se liittyy tähän ähm, sovitteluun ja pakolaiskysymyksiin Kroatiassa. Nämä asiat ovat äärettömän tärkeitä. Se on mietinnössäkin otettu esille. Viittaisin äskettäiseen sopimukseen Serbian ja Kroatian presidenttien välillä ongelman ratkaisemiseksi, siis pakolaisongelman ratkaisemiseksi. Tässä äh, tapaamisessa esitettiin tiettyjä tiedonantoja ja minun mielestäni tätä on tuettava kaikkia tätä ponnistelua ongelman ratkaisemiseksi. Kroatian täytyy luoda sellaiset olosuhteet, että sen kansalaiset, serbikansalaiset pääsisivät palaamaan kotiseuduilleen ja tähän tarvitaan sellaisia välineitä ja keinoja, joiden pohjalta pala, paluuta toivovien kansalaisten sallitaan palavan kotiinsa. Ja lopuksi minä voisin vielä huomauttaa, että toivon, että tämä nyt on jo viimeinen edistymismietintö äh, Kroatian, Kroatiasta ja toivon, että kroatialaiset pikapuoliin tänne pääsevät täyttämään saliamme. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia. Well, I too like to Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Svoboda EC-ryhmän puolesta. Me tuemme laajenemista Länsi-Balkanille. Ja tietenkin Kroatia on hyvin pitkälle, pitkälle jo tässä laajenemisprosessissa, mutta aivan kuten muutkin kollegat ovat maininneet jo, niin tässä valiokunnassa lienee yksimielisyyttä siitä, että oikeusvaltion periaatteiden täytyy toteutua samalla kun torjutaan korruptiota. Sehän on prioriteetti numero yksi Viimeksi tähän ei ole kiinnitetty huomiota riittävästi, emmekä voi ylenkatsoa näitä asioita, jos haluamme vakuuttaa eurooppalaisen suuren yleisön siitä, että laajeneminen on hyvä asia. Minäkin olen tyytyväinen siihen, että Tadic vieraili Pukovarissa. Olen myös tyytyväinen päätöslauselmasta, joka liittyy Slovenian kanssa käytävään rajakiistaan. Olen tyytyväinen siitä, että se ratkaisti. Nyt olen kiinnittänyt huomiota vähemmistöjen osaan. Jos Kroatia on seuraava, no voi tietysti, jos ihme tapahtuu, niin Islanti tulee ennen Kroatiaa, mutta Kroatia ja Islanti ovat tällä hetkellä ainoat ehdokasmaat, jotka todennäköisesti seuraavan puolentoista vuoden aikana liittyvät. Mutta kyllä meidän poliitikkojen, meidän täytyy poliitikkoina selittää ihmisille, miksi tämä on hyvä asia omassa maassani tapahtui kaikenlaista liikehdintää. Se aiheutti melkoista äläkkää, kun laajenemisen vastustajat e-, esittivät, osoittivat mieltään. Pelätään, että muun muassa Kroatian liittyminen olisi uhka työmarkkinoille Britanniassa. Kiitoksia. Seuraavaksi Danjean varapuheenjohtaja kaksi minuuttia. Kiitokset puheenjohtaja. Minä tahtoisin Svobodaa kovasti lämpimästi tästä loistavasta esityksestä onnitella nämä Länsi-Balkanin valtiot usein eurooppalaisia näkemyksiä epäilevät, kun kymmenen vuotta on tässä neuvoteltu ja on tärkeää nyt muistaa kuitenkin, että tässä on menestystäkin saavutettu ja Kroatia on yksi niistä ja Kroatian liittyminen toi, tapahtuneet toivottavasti miten nopeammin. Se edistää koko alueen tilannetta ja myös ähm, auttaa muita valtioita ymmärtämään, missä mennään. Ja se, minkä äsken juuri kuulimme muidenkin sanovan, palvelee koko aluetta. Kroatian ja Serbian välinen lähentyminen on myös aivan huomattavaa äh, Nämä, tämä on äärettömän tärkeää puheenjohtajakin juuri äsken sanoi näistä tapaamisista. Edistysaskelia on siis kovasti otettu näissä hyvin tärkeissä kysymyksissä, pakolaisissa, kadonneissa ihmisissä, omistusoikeudessa. Kaikki nämä asiat menevät eteenpäin ja menevät hyvin eteenpäin ja tässä nyt todellakin toimitaan selvässä yhteistyön ja poliittisessa hengessä, niin kuin presidentti on sanonut ja tämä on, viesti on välittymässä myös koko yhteiskuntaan ja kaikkien kansalaisten sydämiin. Ja sitten puhuisin tästä Kroatian julkisesta mielipiteestä tähän integraation päin. Tässä kuulimme äskettäin puheenvuoron siitä, että tämä ei sinänsä ole mikään itsestään eteenpäin menevä asia. Meidän täytyy pitää tarkkaan mielessämme se, että minkälaista viestiä välitämme Kroatialle ja Kroatian kansalaisyhteiskunnalle. Usein ajatellaan, että sitten näitä lukuja läpikäydessämme kovasti vaativasti, vaativasti toimimme Kroatiaa kohtaan ja tämä saattaa sitten epätasapainottaa näkemystä koko unionista ja saada väärän kuvan koko unionista. Eli me, to, meidän vaatimuksemme me todellakin tahtovat sitä, että Kroatia liittyisi nopeasti. Kiitos. Hän on äh, turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, ei äh, varapuheenjohtaja. Seuraavaksi Kacin. Hrvatska je pomemben igra... Kiitos puheenjohtaja. Kroatia on Länsi-Balkanilla äärimmäisen tärkeässä roolissa. Eikä tässä ole kyseessä pelkästään EUn laajeneminen, vaan myös tärkeä vakautuskysymys ja hyvien kumppanuussuhteiden kysymys. Ja siksi olen sitä mieltä, että meidän täytyisi onnitella esittelijää hyvin tasapainoisesta mietinnöstä. Toisaalta meidän täytyy kehottaa Kroatia tai mm, saada Kroatia pyrkimään siihen, että neuvottelut saataisiin mahdollisimman pian päätökseen. Nyt on kuulunut 20 vuotta siitä, että Kroatia on julistettu itsenäiseksi ja tämä on historiallisesti tärkeää. Ja nyt on se aika, jolloin nämä molemmat maat täytyy tunnustaa kansainvälisesti. Kroatiassa on konflikti hallituksen ja opposition välillä ja näitä historiallisia päivämääriä tulisi käyttää hyväksi tässä hankkeen loppuun viemisessä. Sitten tämä rajakysymys mainittiin. En ole tästä yhtä mieltä. Länsi Balkan ei voi päästä mihinkään tavoitteisiin ilman, että yhteistyötä tiivistetään. Kroatia on vaihtanut ähm, asiakirjoja toisen valtion kanssa siitä, kuinka tilanteeseen tulisi puuttua. Näin ei aikaisemmin ollut, ja tähän haluaisin todella kiinnittää huomionne. Uskon, että Sloven edustajat tulevat ja, äh, olemaan yhtä mieltä ja tukemaan tätä mietintöä. Vielä vuosi sitten äh, linja oli jakautunut, puolet tukivat, toiset taas eivät. E, myös tämän rajakiiston takia. Mutta uskon, että me olemme päässeet nyt konsensuksen ja tämä on osoite, osoitus siitä, että tämä mietintö on hyvin onnistunut. Kiitos seuraavaksi Petelle. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin minäkin onnitella kollegaamme Svobodaa erittäin hyvästä mietinnöstä. Haluaisin onnitella Kroatiaa niin ikään hyvästä edistyksestä, jota se on saanut aikaan neuvotteluprosessin mittaan. Olen täysin vakuuttunut siitä, että Kroatia kykenee parantamaan vielä entisestään juoksuaan tässä neuvotteluprosessissa ja tällä tavalla pääsee ihan viime metreille. Raja kiista on täällä mainittu usean otteeseen. Olen nyt kuunnellut eri kollegoita ja haluaisin todeta, että Slovenia ja Kroatia eivät vielä ole saavuttaneet loppuratkaisua tähän kysymykseen. Sopivut vasta siitä, koska ja kuinka tähän loppuratkaisuun pyritään. Tasan tarkkaan, koska siihen päästään, on vielä epäselvää. Haluaisin tukea niitä, jotka sanovat, että molemmat maat voisivat käyttää, jopa sovitteluratkaisussa käyttää sellaista klausulia hyväkseen, jonka myötä voisivat tehdä kahden välisiä sopimuksia ja tällä tavalla parantaa molemmin puolista luottamustaan. Hallituspuolue oikeastaan tässä kohtaa voitti päätöslauselman ihan hiuskarvan varassa, joten kyllä näiden kahden osapuolen tulisi keskenään sopimuksen mukaisesti tehdä yhteistyötä niin, että lopputulos saataisiin aikaan eurooppalaisessa hengessä niin, että parannettaisiin kahdenvälisiä suhteita. Kiitoksia. Seuraavaksi Pak, kaksi minuuttia. Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella kollega Svoboda Olen täysin yhtä mieltä suurimmasta osasta tätä mietintöä. Olemme kuitenkin oppineet kokemuksesta Romanian ja Bulgarian kanssa, että korruptiokysymyksessä meidän täytyy olla tiukempia. Näin olemmekin tehneet Kroatian suhteen ja siksi uskon, että artikloissa 6, 7 ja 8 no teksteitä voitaisiin ehkä hieman vielä ja tuoda esiin se tosiasia, että hallitus on tehnyt asian selättämiseksi enemmän kuin muut hallitukset. Sitten äh, Slovenialaiskollegat tässä sanovat, että 20 vuotta sitten nämä molemmat maat saivat itsenäisyyden ja toinen maa on ollut jo EUn jäsenen vuodesta 2004 ja siksi olisin iloinen, että Kroatiakin pääsisi mukaan. Kroatiassa kuitenkin suhtaudutaan EU-jäsenyyteen hieman enemmän tai vihamielisemmin, mutta tämä näin usein käy ja Tähän liittyy ensinnäkin tämä pitkäaikainen kiista Slovenian kanssa, Slovenian kanssa ja toiseksi pääsyyttäjän rooli Kroatian syyttämisessä ICTYssä. Herra Bramertz on kuitenkin ottanut opikseen ja nyt hän tarjoaa kroatialaisille mahdollisuuden etsiä näitä mahdollisia asiakirjoja, joista Svobodakin sanoi, että ei niistä edes tiedetä, onko niitä ollut koskaan olemassa. Ehkä tämä auttaa nyt kroatialaisia näkemään, että tie EU-hun on se oikea tie. Ja meidänkin täytyy osaltamme välttää propagandaa. Meidän täytyy tehdä ystävällisiä eleitä tuohon suuntaan ja todella ihmisiä kohtaan. He ovat tehneet uudistuksia jotka ovat olleet osittain karvasta kalkkia kansalaisille. Toivottavasti yhdessä onnistumme siitä, siinä, että Kroatia ensi vuoden, lopu, eh, ensi vuoden puolivälissä toivottavasti onnistuu saattamaan tämän prosessin loppuun ja saamme, saamme sieltä jo aivan pian tarkkailijan ja sitten jäseneksi maan. Kiitoksia. Seuraavaksi Howard, kaksi minuuttia. Thanks, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tuen sitä periaatetta, että Kroatia liittyisi. Meidän tulisi rohkaista Kroatia tulemaan EUn jäseneksi. Mitä tulee Slovenia, Slovenian kansanäänestykseen, niin vaikka kunnioitakin sitä, että päätös on vielä tehtävä, niin kyllä minä toivon, että kaikki tekisivät parhaansa, jotta tämä blokki, tästä blokista päästäisiin pois ihmisoikeuksien valiokunnassa olen ollut erittäin aktiivinen sen suhteen, että iktyä oitettaisiin. Kroatialla on kyllä äh, kyky ja mahdollisuus ryhtyä oikeudenkäynteihin kotipuolenkin tuomioistuimissa. Täällä viitattiin pakolaisiin. Äh, kohdassa 9-13 tekstiluonnoksessa asiaa käsitellään oikein ansiokkaasti toivon, että se voidaan hyväksyä. Minä kaiken kaikkiaan suositan tätä mietintöä hyväksyttäväksi. Missione mm, parla uh, il dottor Lange. Eh. Seuraavaksi tohtori Lange. Pyydän teitäkin käyttämään korkeintaan kaksi minuuttia, vaikka tilanne onkin teidän kannaltanne hankala. Siis komission edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kertoa teille, että Komissio on juuri tehnyt edistyskertomuksensa marraskuussa, julkaissut sen siinä. Komissio kaiken kaikkiaan myönteisesti arvioi Kroatian kehitystä ja tuli siihen johtopäätökseen, että liittymisneuvottelut ovat nyt loppumetreillä viimeisessä vaiheessaan. Voimme todeta, että olemme yhtä mieltä Svobodan arvion kanssa. Joka tapauksessa muutama sana tästä neuvottelujen edistymisestä. Meillä on vielä kymmenen lukua avoinna 35, ja nämä kymmenen lukua ovat vielä hankalampia kuin muut. Ja muutama kommentti täällä jo estettiinkin perusoikeuksista, iktystä, korruption torjumisesta ja muusta. En nyt halua kaikkea tässä mainita, mutta tältä pohjalta meidän täytyy vielä, ja olette varmasti huomanneet, että komissio ei ole vielä halunnut antaa lopullista päivämäärää mahdollisille neuvotteluiden loppuun saattamiselle. Eli olemme loppuvaiheessa, mutta lopullista päivämäärää ei ole vielä löyty lukkoon. Kohdasta 23, joka liittyy perusoikeuksiin ja tuomioistuimen, ähm, me aiomme tehdä tilaa äh, Kroatian edistymisestä, äh, tehdä tiliä Kroatian edistymisestä maaliskuussa ja sitten katsomme, että miten pitkälle loppu, miten, miten nopeasti loppuneuvottelut voidaan viedä eteenpäin. Sitten viimeinen huomio. Komissio toki aikoo käyttää kaikkia, kaikkia mahdollisuuksiaan hyväkseen tukeakseen Kroatiaa, jotta Kroatiaa vielä voisi saavuttaa avoinna olevat tavoitteet, mutta emme me tietenkään voi tehdä työtä Kroatiaan puolesta. Pallo on Kroatian kentällä ja hänen, Kroatian täytyy sitä potkiskella. Grazie, dottor Lange. <clears throat> Mi pare che... Kiitoksia, tohtori Lange. Halusin antaa teille puheenvuoron, mutta nyt esittelijälle kuuluu loppupuheenvuoro. Svoboda. Aivan lyhyesti, hyvä puheenjohtaja. Kiitän näistä kommenteista ja laajasta tuesta – jota olen saanut. Yksittäisistä asioista, joita otettiin esiin, täällä mainittiin kohdat 6, 8 ja niin edelleen. Voisin ehkä lähteä liikkeelle myönteisestä, eli korostaa, mitä kaikkea hallitus on jo tehnyt. Ja varmasti löydämme kollegoiden kanssa tähän hyvän muotoilun. Ja olisi hyvä, että voisimme yhdessä antaa tällaisen myönteishenkisen viestin, mutta kuitenkin sellaisen, että kehotamme Kroatiaa ratkaisemaan avoinna olevat kysymykset pikaisesti. Eli meidän on toimittava pikaisesti, mutta viimeisten askelten ottaminen kuuluu kuitenkin Kroatialle. Kiitoksia Svoboda. Nyt pari tietoa aikataulusta. Ensinnäkin Tarkistusten jättämisen määräaika on kello 12. 14. joulukuuta. Keskustelu pidetään ehkä 25-26. tammikuuta ja äänestysvaliokunnassa sitten myöhemmin. Ja helmikuussa täällä tulee sitten täysistuntoon. Nyt keskeytämme kokouksen, jatkamme kello 15. Meille tulee tänne Belgian ulkoministeri ja varapääministeri keskustelemaan EUn vuoden 2010 laajentumisstrategiasta. Kiitoksia näkeminen.